Okay, good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Kokouksen käynnistyminen on hieman hidasta näin maanantai-iltapäivänä. Ihmisillä on ongelmia lentokoneiden ja junien kanssa. Agenda, esityslista on kuitenkin varsin täysi, eli meillä on myös vieraspuhujia, joten aloitetaan kokous. Kohta yksi, en ole nähnyt että esityslistan muutoksista olisi ilmoitettu. Voimmeko hyväksyä sen tällaisena? Kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset. Jokunen ilmoitus minulla kyllä olisi. Ensinnäkin tällä viikolla parlamentti järjestää ihmisoikeusviikon. Nyt pian vietämme yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 70. vuosipäivää. Sehän julistettiin vuonna 1948 Pariisissa. Yleensä Strasbourgissa otamme vastaan Saharovin palkinnon saajat, mutta tänä vuonna ikävä kyllä palkinnon saaja Oleg Sentsov on vankilassa vangittuna. Ja hän on poissa juuri sinä päivänä, kun maailma juhlii tätä yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta. Tämä osoittaa, että meillä on vielä pitkä matka käytävänä ennen kuin ihmisoikeudet koskevat kaikkia. Valiokuntamme käsittelee nimenomaan ihmisoikeuksista ja ketään ei unohdeta. Ihmiset voivat elää säällistä elämää. Kestävän kehityksen tavoitteissakin on kyse juuri tästä. Eli Ihmisoikeusviikko on tälle valiokunnalle äärimmäisen tärkeä. Meillä on myös lukuisia kohtia esityslistalla, jotka liittyvät ihmisoikeusviikkoon. Hetken kuluttua käynnistämme käsittelyn kahden ensimmäisen esityslistan kohdan kohdalla. Siinä kyse on oikeudesta ruokaan ja huomenna kuuntelemme ulkosuhdehallinnon puheenvuoron viimeisimmästä yhteistyösopimuksesta, joka liittyy ihmisoikeuksiin. Tämä olisi sitova sopimus. Ihmisoikeudet todellakin ovat esillä tällä viikolla kokouksissamme. Sitten meillä on myös ylimääräisiä kokouksia. Kiinnitän huomionne tähän keskiviikkoiltapäivästä on kyse. Keskiviikkoiltapäivänä kello 15-17 kaikki Deven jäsenet on kutsuttu epäviralliseen kokoukseen Voice-verkoston kanssa. Nämä järjestöt tekevät humanitaarisen avun alalla työtä. Kokouksessa käsitellään haasteita, mahdollisuuksia humanitaarisen avun alalla. Kokous järjestetään kokouksessa, kokoussalissa ASP 3E3 e ja samana päivänä on myös yhteiskokous maatalousvaliokunnan kanssa. Siellä raportoidaan kokouksesta, joka järjestettiin Madridissa, jossa käsiteltiin maailmanlaajuista nälänhätää. Niin ikään käydään näkemysten vaihtoa Tom Arnoldin kanssa. Hän on maata, maaseutu Afrikan työryhmän puheenjohtaja. Kokous järjestetään salissa PHS 1A002 kello 17.15-18.30 keskiviikkona. Pyydän henkilökuntaa, ryhmien henkilökuntaa tiedottamaan jäsenille näistä tilaisuuksista, jotta jäsenet voivat merkitä ne ylös kalentereihinsa. Sitten sitten surullisia uutisia valiokunnalle. Monet varmasti olette kuulleet, että Bogdan Venta, no ei tämä hänelle ole surullinen uutinen, sillä hänet on valittu Puolassa Kietsen kunnanjohtajaksi ja hän ei ole paikalla. Pormestariksi siis hänet on valittu. Haluan kiittää häntä hänen vuosien varrella tehdystä työstä EPPn koordinaattorina tässä valiokunnassa. Bogdan syntymäpäivä kaiken lisäksi vielä on tänään, eli jos hän tulee myöhemmin paikalle, niin toivotamme hänelle sitten hyvää syntymäpäivää. Äh, hänellä on nyt kovin kiireistä viimeiset päivät parlamentissa, joten varmaankin sitten myöhemmin päivän mittaan tapaamme hänet, mutta haluan pöytäkirjoihin kirjattavaksi kiitokset hänelle. Ja jos hän tulee paikalle, niin kenties valiokunta voi sitten joku sen sanan hänelle sanoa. Ja sitten ilmoitus sihteeristömuutoksesta. Petra Olmaiste on paikalla, missä olet siellä, Petra. Hän on ollut 13 vuotta valiokunnan palveluksessa ja nyt joulukuun alusta lähtien hän liittyy siirtyy toiseen, siirtyy toiseen pääosastoon. Siellä käsitellään eh, jäsenten eh, hallintokysymyksiä. Haluan kiittää Petra sinua. Olet ollut täällä kovin pitkään. 13 vuotta DV-valiokunnassa siis. Kiitämme Petraa hänen tekemästään työstä näiden vuosien aikana. And I know we'll see you maybe when we go. Varmasti tapaamme sinua sitten, kun äänestyskortteja haemme tai jotakin muuta hallinnollisia kysymyksiä hoidamme. Muita ilmoitusasioita ei ole. Sitten ah, on vielä yksi itse asia. Keskiviikkoiltana minä isännöin tilaisuutta ihmisoikeuksista ja paikalla on Global Witness-kansalaisjärjestö. Kyse on ihmisoikeusaktivisteista, puolustajista ja luonnonympäristöstä. Lähetän teille tästä tietoa keskiviikkoiltana kello 18. Myös mahtava valokuvanäyttely on silloin ohjelmassa. Se kannattaa kyllä käydä katsomassa. Lähetän teille tiedot tästä sähköpostilla. Sitten kohta kolme pöytäkirjat 23.4. huhtikuuta, 11.12. heinäkuuta, 29.30. elokuuta ja 24. syyskuuta. Jos kommentteja näihin pöytäkirjoihin on, niin kertokaa sihteeristölle ennen tämän kokouksen loppua. Jos huomioita ei tule, niin katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Kohta neljä. Koordinaattoreiden päätösten suositusten hyväksyminen. 9. lokakuuta pidetystä kokouksesta tiedot ovat kansioissanne. Kommentit sihteeristölle kokouksen loppuun mennessä. Muutoin suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Kohta viisi. Komission ilmoitukset. Onko komission edustajilla ilmoitettavaa? Karsten, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Just... Kiitos puheenjohtaja. Pari seikkaa vain joista haluaisin kertoa teille ja jäsenille. 26. päivä marraskuuta pidetään virallinen ulkoministerikokous, kun aiheena on myöskin kehitys politiikka ja esityslistalla on kysymyksiä muun muassa juuri tästä uudesta EU-Afrikka-liitosta, yhteistyöstä ja myöskin tämä uusi yhteistyö työkalu on esityslistalla ja myöskin ministerit lounastavat siinä yhteydessä ja silloin keskitymme näihin kysymyksiin esityslistalle, joten tämä on siis virallinen tämän puheenjohtajakauden järjestämä tapahtuma. Ja sitten toinen seikka, josta haluaisin vielä kertoa, liittyy tulevaan julkaisuun, jonka äh, OECD DAC äh, äh, julkaisee. Tiedätte varmasti, että 5-6 vuoden välein tämä OECD DAC tekee katsauksen oman, omien jäsentensä toiminnasta ja noin viiden, kuuden vuoden välein on aina sitten EUn vuoro ja tällä, tänä vuonna juuri näin on ollut. Ja tämä OECD-DAC todennäköisesti siis julkaisee nämä löydestyksensä ennen tämän kuun loppua ja ymmärtääkseni myöskin parlamenttia halutaan sitten tässä yhteydessä lähestyä, jotta teille tästä myöskin kerrottaisiin niin tiedoksenne vain siis, että tällaista on tulossa. Kiitos. Thank you very much, um, Karsten. Kiitos, Karsten. OECDn vertaisarvioinnista. Tammikuussa on ohjelmassa kokous. Joulukuussa se ei ole mahdollista, koska meillä on nyt jo ongelmia joulukuun kokousten suhteen. Otamme tämän aiheen tammikuun kokoukseemme. Aiemmin olemme saaneet palautetta myös Mogherinin taholta. En tiedä, onko ulkosuhdehallinnon edustajia paikalla, kenties yhteyshenkilöitä. Haluaisimme, että Mogherini voisi olla käytettävissä. Me peillähän järjestetään tästä briefing, tai ainakin koordinaattoreiden kokous on harkinnassa, jotta saisimme palautetta tästä tärkeästä neuvoston kokouksesta myös tähän valiokuntaan. Strasbourgissa tämä on aiemmin hoidettu. Kenties joulukuussa Strasbourgissa se voisi onnistua. Esimerkiksi keskiviikkona kello 14. Katsotaan tätä vielä. Kiitos näistä ilmoituksista. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Komissio aikoo tulla paikalle, eikö niin? Eli kohta kuusi. Kyse on elintarviketurvasta ja politiikan täytäntöönpanosta ja kolmannesta raportista. Kollegat, kokouksen alussa mainitsin, että seuraavat kaksi kohtaa molemmat liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja oikeuteen ruokaan. Katsoin Bibi siitä viikonlopun aikana ja jälleen kerran näimme kuvia lapsista, jotka nääntyvät nälkään Jemenissä. Eikä pelkästään lapset, vaan ihmiset yleisemminkin. On aivan selvää, että viimeisten kolmen vuoden aikana nälkä on maailmanlaajuisesti jälleen lisääntynyt, nälän hätä on lisääntynyt ja varmasti kuulemme syistä sekä teiltä että myös vierailtamme. On selvää, että kehitysalan toimijoiden tulisi keskittyä vielä enemmän kestävän kehityksen tavoitteeseen kaksi. Kuitenkin virallinen kehitysapu on vähentynyt. 6 prosenttia kehitysavusta on käytetty vuonna 2016 nälän torjuntaan ja vuonna 2014 8 prosenttia. Hyvin perusasioissa on tapahtunut vähentymistä. Ei pidä unohtaa kestävän kehityksen tavoitteissa myöskään koulutusta ja elintarviketurvaa. Ilman näitä ihmiset eivät voi elää säällisesti, eivätkä he saa ruokaa komission pääosasto DEVCO raportoi EUn ja jäsenvaltioiden yhteisistä sitoumuksista elintarvikekysymyksessä. Muistutan kollegoille, että EU ja jäsenvaltiot hyväksyivät elintarviketurvastrategian vuonna 2010 ja sitoumuksensa vuonna 2013. Tämän jälkeen ensimmäinen edistyskertomus julkaistiin vuonna 2014. Silloin käsiteltiin kuutta prioriteettia, jotka tähän politiikkaan kuuluvat. Onko meillä tämä raportti? Kyllä. Eli tämän näköinen raportti, kollegat, on kyseessä. Onko tämä jaettu myös kollegoille? Jos ei, niin onnistuuko se? Raportteja on saatavilla siellä salin takaosassa. Prioriteetteina ovat ensinnäkin pientilallisten äh, selviytymiskyky ja elanto, hallintokysymykset, elintarviketurva, sosiaaliturvamekanismit, ravinto, erityisesti kun ajatellaan näitä imeväisiä ja lapsia, sekä koordinointi äh, kehitysalan ja humanitaarisen alan äh, toimijoiden välillä. On hyvä, että me käymme tätä keskustelua ja annankin puheenvuoron Karle Montesille DevCo-pääosastosta. Hän käsittelee näitä kysymyksiä osastossaan. Nyt emme puhu pelkästään Jemenin tapahtumista, vaan puhumme yleisemminkin myös lyhytkasvuisuudesta, kasvun keskeytymisestä. Eli meille on kerrottu, että nuorten lasten kehityksen pysähtymisellä on huomattavia vaikutuksia myös myöhemmälle elämälle, koulutukselle ja terveydenhuollolle. Eli on hyvä, että keskustelemme näistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä tämä viimeisin raportti, joka käsittelee EUn eh, tämän ohjelman etenemistä, joka liittyy elintarviketurvallisuuteen ja kehitysyhteistyöhön. Tällainen raportti, joka sisältää yksityiskohtaisen liitteen, jossa ovat kaikki tiedot. Hyvä puheenjohtaja, te mainitsit jo avainkysymyksen. Se, että leviläturvallisuuden kysymy, tilanne ei ole parantunut. Meillä on tällä hetkellä 91 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät nälästä kautta maailman. Ja tässä on ollut kymmenen vuoden aikana vähentymistä, mutta 2017 tilanne oli jälleen pahenemassa. Jotta olette oikeassa, kun sanotte sinä, että tämä on asia, joka tulee vaatimaan vastaussakin tuomio, huomiotamme. Ajattelen myöskin tätä meidän ohjelmaamme tulevaisuudessa. Nyt vielä palatakseni tähän raporttiin, mainitsin tämän oikein taustan, joka tässä, tällä on kysymys on raportista, joka koskee EUta ja sen jäsenvaltioita, joten se on yhteinen raportti jäsenvaltioilta ja instituutiolta. Ja tämä on, jos on korostaa että lukujen tasolla. Kysymys on yhteistä tavoitteesta, joka lyötiin lukkoon 2010 ja myöskin 2013, jolloin Latinitlain toimin toimeenpanosuunnitelma. Ja tämä on nyt kolmas raportti, jonka käsittelemme. Tämä raportti valmisteltiin komissiossa, mutta mukana olivat myöskin äh, maatalouden ja maaseudun kehittämisen äh, asioista vastaavat tärkeimmät virt- johtajat, eli äh, säännöllisiä tavallisia ja välillä tässä asiassa – he olivat kaikki mukana tätä raporttia valmisteltaessa. Mikä nyt sitten on se, mitä tämä raportti kattaa? Tässä raportissa, joka on yksityiskohtainen, niin esitellään yleiskatsaus äskettäisistä maailmanlaajuisesta eurooppalaisesta politiikan kehityksestä viimeisten kahden vuoden ajalta. Siinä kerrotaan edistyksestä, joka on saavutettu kohti politiikan prioriteettien taavuttamista. Kysymys on myöskin menestystarinoista, yhteisessä ohjelmien laadinnassa EUn jäsenvaltioiden välillä kysymys on tilanteesta Laosissa, jossa EU ja seitsemän jäsenvaltiota ja Sveitsi edistävät yhteistä eurooppalaista ohjelmaa jaksolle 2016-2020. Tämä raportti keskittyy myös kahteen erityiseen kysymykseen – ilmastoon riippuvaan ilmastoon olennaiseen maatalouteen ja e, ravinnon kannalta tärkeään, e, jos kun nyt katsomme tätä tilannetta, joka liittyy energiaturvallisuuteen, mitä ottaa yhteys maatalouteen ja katsoo yhteyttä maatalouden ja ilmastonmuutoksen välillä. Ja tässä on tietysti myöskin suosituksia. Palaan näihin hetken kuluttua. Nyt annan meidän tällaisen yleiskuvan siitä edistyksestä, jota on saavutettu. Jos katsotaan rahoitusta, voi todeta, että ottaen huomioon analyysin, joka liittyy osallistumisen lukuihin komissiossa ja jäsenvaltioissa, jäsenvaltioita komissio ovat pitäneet lupauksensa siitä, minkälaista sitomusta on luvattu ajatellen rahoitus, tarhoitusvälinettä, jotka on osoitettu tähän tarkoitukseen. Jos vertaamme siis lukuja aiempaan raporttiin, voimme nähdä, että rahoitustuki EU-sta ja jäsenvaltioista elintarvike- ja ravitsemustun turvaamiseksi on lisääntynyt 0,2 miljardilla. Tämä on lisäys, joka on 15 prosenttia vuoden 2014 eteenpäin ja 24 prosenttia sit verrattuna vuoteen 2012 siis lisäystä rahoituksessa. Me voisi myöskin katsoa, että olemme ottaneet prioriteetiksi eteläis- Saharan eteläpuolisen Afrikan tilanteen, jos katsomme lukuja ja tukea Saharan eteläpuoliselle Afrikalle. Se on nyt 53 prosenttia kaikesta tuesta, jota annetaan tälle alueelle siis vuonna 2016. Meidän tuestamme huomattavin osa on keskittynyt myöskin siihen, että on pitänyt parantamaan pienviljelijöiden toimeentuloa ja kestävyyttä, koska tämä näyttää olevan parhain tapa tarttua näihin kysymyksiin. Kun nyt ajattelemme suosituksia, Raportissa on kymmenen suositusta, jotka on esitetty tässä kalvossa. Keskityn niistä vain muutamaan. Yksi olisi, että jatkettaisiin sen korostamista toistuvasti, miten tärkeä on äh, elintarvikkeet, ravitsemusturvallisuus sekä ja miten tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot jatkavat tämän asian kansainvälisen toimintaohjelman muokkaamista niin, että pidetään huomio yllä tähän kysymykseen. Tässä suosituksessa myöskin korostan jälleen kerran sitä, miten tärkeää on, että on yhteisiä ponnisteluja EUn ja jäsenvaltioiden kesken, kun käsitellään tällaisia kriisejä, mutta ottaa myöskin huomioon mahdolliset vaikutukset, joita ilmastonmuutoksella on nimenomaan sellaiseen maatalouteen, joka on tärkeää ravitsemuksen kannalta myöskin sukupuolen ja työpaikkojen luomisen innovaatioihin tietysti nuorisoon. Suosituksessa myöskin korostetaan tarvetta vauhdittaa työtä joidenkin yhteisten indikaattorien osalta niin, että voidaan seurata edistystä ja myöskin seurata tuloksia, vahvistaa tasolla tämä on hyvin tärkeää tällä hetkellä, nimittäin meidän on vaikea katsoa, voitaisiin katsoa mitä on mitä ovat panokset, rahoitus, joka osoitetaan tälle asialle. Me voimme myös mainita tuloksen tason, eli maailmanlaiset luvut, ihmiset, jotka hyötyvät eh, näistä toimista, mutta on hyvin vaikea seurata kaikkia tuloksia. Meidän pitää todellakin keskittyä näihin kysymyksiin. Sen lisäksi on avainkysymys, aivan kysymyksiä, jotka nousevat tästä raportista esille. Ja yksi on se, mikä merkitys on sillä, että jatketaan yhteistä ohjelmien laatimista. Mainitsin hyvän tilanteen Laosissa, mutta meillä on mahdollisuutta osoittaa tätä kautta, mitä lisäarvoa syntyy yhteisten ohjelmien osalta mutta on tietysti tarvetta tehdä mahdollisimman monissa maissa tarvita mahdollisimman monissa samanlaista toimintaa ja myöskin että edetä tässä yhteisten ohjelmien laadinnassa ja vahvistaa myöskin tämän yhteisohjelman laatimista sektori- tai alasektorikohtaisesti. Meillä on myöskin esitys EKOsta, mutta pyrimme tekemään enemmän siinä, miten operalisoidaan tämä yhteys humanitaarisen kehityksen ja rauhan välillä. Tässä sekossa on moni ihmisiä, jotka käsittelevät sitä, että yritetään luomaan tällainen yhteys, mutta kaikki ponnistelut eivät riitä, joten pyrimme edelleenkin saamaan tämän yhteyden todella toimivaksi. Sitten on syytä myöskin kiinnittää huomiota maatalouteen ja ilmastonmuutokseen vielä kerran. Ja on katsotaan myöskin kehitystä ja älykkäitä innovaatioita ja innovaatioita maatalouden järjestelmissä, maataloutta, maatalouden liiketoimintaa ja elintarvikeisivä taloutta mahdollisimman pitkälti toimien kannalta. Sitten me tarvitsemme tietysti ei tämä ole mikään uusi havainto, mutta jälleen kerran on toistettava, että naisten voiminnuttaminen ja sukupuolten tasa-arvo on avaintekijä köyhyyden lieventämisessä ja maaseudun, maaseudun tapahtuvassa muutoksessa. Meidän pitää siis vahvistaa työtämme myös tällä alueella. Ja kuten totesin alussa, tämä tulee olemaan tärkeää, siis se, että keskitymme tulevaisuuteen, keskitymme seuraavaan monivuotiseen rahoituskeskykseen. Meidän pitää vahvistaa, että voimme jatkaa riittävästi varojen osoittamista eh, elintarvike- ja ravitsemusturvallisuuteen. Meidän täytyy pystyä kääntämään kielteinen suuntaus, joka koskee kestävän kehitystavoite kahta, joka täällä jo mainittiin. Me tulemme lähitulevaisuudessa myöskin harjoittamaan työtä politiikan puitteiden parissa. On paljon edistystä, on uusia haasteita, on paljon mitä on opittu. Meidän aikomuksemme on ensi vuonna tehdä työtä jälleen tämän poliittisen puitteen parissa sekä neuvoston että parlamentin kanssa. Arvoisat jäsenet, haluaisin todeta vielä kerran, että vuosikymmenien ajan me olemme kiinnittäneet huomiota nälkään maailmassa. Nälänhädät, elintarvikekriisi, konfliktit, luonnon onnettomuudet. Nämä ovat johtaneet siihen, että globaalit ponnistelut ovat keskittyneet välittömiin reaktioihin, joilla on pyritty lieventämään kärsimystä. Nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme pyrkineet omistamaan paljon ponnisteluja myös sille, että rakennetaan kestävyyttä väestön piirissä, jotta se pystyy selviytymään kriiseistä ja et myöskin pyritty tarkastelemaan tällaisia pieniä sokkeja, joita heidän eh, toimeentulonsa on joutunut kokemaan. Me pyrimme olemaan johdonmukaisia tässä työssä. On paljon työtä, joka on edelleen, jota on edelleen on tehtävä, mutta nyt kun sanoa, että väestön kasvu, ilmastonmuutos ja väestön muuttoliike, joka on pakotettua, on sellaista, joka johtaa siihen, että meidän ponnistelumme ja toimiemme vaikutukset heikkenevät, joten täytyy keskittyä näihin kysymyksiin edelleenkin. Ja totta kai olemme <clears throat> valmiita harjoittamaan harjoittamaan edelleen yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta saamme menestystä aikaan ja voimme tarttua näihin haasteisiin parhaalla tavalla. Kiitoksia siitä, että olette kiinnostuneita tästä raportista ja totta kai me voimme antaa yksityiskohtaisia tietoja lisää, jos sillä on tarvetta. Thank, thank you very much. Kiitos. Kiitos tästä. Maria Hoibuh on ensimmäisenä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Monet kiitokset. Monet kiitokset. Monet kiitokset komissiolle tämän raportin esittelystä. Te korostitte vielä kerran näitä poikkeusyhteyksiä maatalouden ja ilmaston välillä omassa esityksessänne, mutta täällä suosituksissa numerossa neljä, siellä on kyllä ilmastonmuutos mainittu, mutta täällä puhutaan vain siitä, että pitää enemmän EUn ja jäsenvaltioiden taholta kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen, mutta muissa suosituksissa olette huomattavasti voimakkaampia, vaaditte enemmän. Ja kysynkin, voidaanko tässä tehdä se johtopäätös, että kehitysministeriöt ja virastot, joita EUlla ja jäsenvaltiolla on, onko niin, että ne ovat liian vähän tietoisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja vaikutusta, joita tällaisella voimakkaalla maataloudella on. Ja mitä tulee sitten tähän sektorikohtaiseen vuoropuoluun kumppanimaiden kanssa, onko niitä tätä asiaa otetaan ylipäätään esille? Minä henkilökohtaisesti katson, että tämä on todella tällä on vakavia vaikutuksia, koska tämä merkitsee sitä, että on todella suuria puutteita siinä, miten, jos äh, ajatellaan sitä, että jäsenvaltiossa jopa kistettäisiin ilmastonmuutos ja, ja tämä vaikuttaisi jollakin tavalla myöskin kehitysyhteistyöhön. Tähän minä haluaisin kuulla teiltä kommentin. Ja sitten olisi kysymys myöskin neuvostolle. Minun tietääkseni hän on tulossa neuvoston johtopäätöksiä myöskin tästä edistyskertomuksesta ja haluaisin kuulla, mitä me voimme odottaa, mitä tulevat olemaan sisällölliset painopisteet, tulee, miten tämä tulee näkymään neuvostossa tämä keskustelu ilmastokysymyksistä ja onko mm, keskustelu myöskin maatalousekologiasta. Nämä metodit siihen liittyvät ovat hyvin lupaavia ja se, että mainittaisiin johtopäätösteksteissä tämä asia, se olisi minusta erittäin hyödyllistä. Um, thank you. Maybe we take... Kiitos. Kenties kuuntelimme vastaukset heti suoraan näihin kysymyksiin. Onko neuvostosta joku paikalla? Probably not. Todennäköisesti ei. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, je passe... Kiitos. Kiitos tästä, äh, että otitte nämä kysymykset esille. Nämä ovat hyvin ratkaisevia kysymyksiä todellakin. Me olemme esitelleet jo nämä kertomukset neuvostolle ja neuvoston tarkoitus on nyt sitten todellakin tehdä tästä johtopäätökset, jotka hyväksytään marraskuun lopussa. Olemme myöskin keskustelleet neuvoston kanssa näistä ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä. Joten sitten tuossa lopullisessa kertomuksen versiossa varmasti näemme, että millä tavalla tämä näkyy tässä ilmastonmuutoskysymyksessä, mutta tietysti tämä riippuu siitä, kuinka paljon neuvosto haluaa korostaa tämän ilmastonmuutoksen ja muiden aihealueiden välisiä suhteita. Ja on todella totta, että tässä ei mennä kovinkaan pitkälle yksityiskohtiin, mutta tällä hetkellä ilmastonmuutos on kyllä hyvin korkealla agendalla ja varmasti jatkaa tätä ja täytyy ottaa huomioon myöskin seuraavalla suunnittelu- ja rahoituskaudella tämä asia. Tämä on todella selkeä prioriteetti rahoituskaudella ja tietysti myöskin kuinka voimme ottaa huomioon paremmin ilmastonmuutoksen ja maatalouden väliset suhteet. Ilmastonmuutos tällä hetkellä on sellainen asia, että sen vaikutukset tuntuvat kumppanuusmaiden tasolla ja vaikkakaan nyt sitten ehkä kaikkein korkeimmalla poliittisella tasolla ei ole tähän tartuttu toimeen, niin kuitenkin tämän ilmiön vaikutukset on todella suurimmassa osassa tässä kyseessä olevia maita nähty ja todella maat entistä enemmän kiinnittävät huomiota siihen, mikä on ravitsemuksen, ilmastonmuutoksen ja toisaalta niiden toimien välinen suhde, joihin täytyy ryhtyä, on siis hyvin tärkeitä tai toimia, joihin täytyy ryhtyä. Ja nyt todella kysymys on poliittisesta vuoropuhelusta ja katsotaan sitten, että millä tavalla tämä otetaan esille tämä maatalouden ja ilmastonmuutoksen välinen suhde. On totta, että kyllä paljon enemmän pitäisi vielä tehdä ja toimia voimakkaammin ja uskon, että näin tulevaisuudessa tulee tapahtumaankin. Mainitsen tämän siitä syystä. Kehitystä on kuitenkin ollut vuoropuhelussamme myöskin kumppanuusmaiden kanssa. Olemme huomanneet, että selkeästi on menty eteenpäin ja tässä tämä suhde otetaan entistä paremmin huomioon. Thank you. I've got a question. Kiitos. Minullakin olisi kysymys. Kun yritämme nostaa elintarviketurvaa ja ilmastonmuutoskysymyksiä korkeammalle esityslistoilla, ja sitten toimia niin, että tämä näkyisi myös ohjelmoinnissa. Onko yhteyttä toisaalta rahoituksen osuuden välillä niin, että kumppanimaat pyytäisivät vähemmän tämän tyyppistä tukea? Charles Görensia ja Engelsiä kuulemme pian. Heidän aiheenaan ovat nämä ohjelmointiasiakirjat. Eli jos meillä on ongelma, niin miten varmistetaan se, että ongelma on käsittelyssä myös tulevalla kaudella, seitsemän vuoden aikana? As you mentioned, of course we, we need... Kuten mainitsin, niin kyllä todella meidän täytyy tätä tarkastella, mutta kun ajatellaan tämän kauden ensisijaisia painopisteitä, niin kyllä tätä on korostettava, että Tämä on tärkeää, mutta tietysti kaikki kumppanuusmaat täytyy ottaa huomioon. Mutta kyllä meillä täytyy olla myöskin yksi sellainen avain äh, painopiste, johon keskitymme. Ja äh, jos sitten katettaisiin kaikki nämä maat, niin kyllä tämän ilmastonmuutoksen täytyy olla avainkysymys. Tällä hetkellä katamme budjetin ja joitakin äh, maailmanlaajuisia globaaleja toimeja, toimia, mutta tulevaisuudessa seuraavalla kaudella varmastikin tämä on otettava yhdeksi avainprioriteetiksi, kun keskustelemme näiden maiden kanssa. Do any other colleagues wish... Haluavatko muut kollegat käyttää puheenvuoroa tässä kohtaa? Jollei, niin odottelemme vielä seuraavaa puhujamme. Herra Bisli, taitaa olla myöhässä. Muutama minuutti nyt tarvitaan. Tarkistamme, missä vieras on matkalla. David Measley maailman ruokaohjelmasta tulee vieraksemme ja hän puhuu tässä seuraavassa esityslistan kohdasta samasta aiheesta, eli katsotaan mikä hänen tilanteensa on nyt. Okay, colleagues, I'm very pleased now that we have... Hyvät kollegat, David Beasley on iloksemme paikalla. Hän on äh, ruokaohjelman pääjohtaja. Hän on ryhtynyt toimensa viime vuonna. Ja ennen kuin hän liittyi World Food äh, Programmin toimintoihin, niin hän toimi South Carolinan kuvernöörinä. Olemme tavanneet jo aiemmin ja hän selitti minulle, mitä hän on tehnyt aiemmassa tehtävässään. Hän pyrki tuomaan ihmisiä yhteen, jotta johtajat edistäisivät esimerkiksi rauhan ja sovinnon ja talousedistysohjelmia. Olen ymmärtänyt, että palaatte juuri kenttätyöstä Jemenistä ilmeisesti kollegat varmasti mielellään kuuntelisivat, mitä Jemenissä nyt tapahtuu. Parlamentti on keskustellut aiheesta. Teemme kaiken mahdollisen, jotta apu menisi perille, mutta tiedämme, että poliittisia esteitä tässä tilanteessa kyllä on. Mielellämme kuuntelemme teidän kokemuksianne kenttätyöstä. Maailmassa on ollut neljä nälänhätä, Sudan, Jemen, Somalia ja Pohjois-Korea ovat olleet pahoja paikkoja ja Etelä-Sudan ja Jemen ovat edelleenkin hankalia. Ruokaohjelma on voinut kiinnittää huomiota joihinkin näistä vitsauksista. Olemme juuri kuulleet komission katsauksen Euroopan unionin strategiasta elintarviketurvan ja ruokaturvan alalla. Tietysti ruokaohjelma on huomattava kumppani Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa. Ja on hienoa, että olette tänään vieraanamme. David, olkaa hyvä. Kiitos, on hienoa tavata teidät taas. On hyvä olla Euroopan parlamentissa muutaman tunnin yöunien jälkeen. Maailmassa on paljon konflikteja, niin kuin voitte kuvitella. Minä olen juuri tullut Jemenistä. Syyria, Chad, Mali ja muitakin kriisipisteitä on. Kun puolitoista vuotta sitten ryhdyin tehtävään, niin minulle ehdotettiin tämä tehtävä ja silloin totesin, että no, pieni hetki. Maailman, toisen maailmansodan jälkeen kyseessä on pahin humanitaarinen kriisi ja Yhdysvallat puhuu siitä, että rahoitusta leikataan. Ja sitten otin aivan valtavan palkanleikkaukseen ja pohdin, että miksi nyt tähän työhön sitten ryhtyisin näillä oletuksilla. Joku minulle sitten selitti, miksi elintarviketurva on tärkeää maailmanlaajuisen vakauden kannalta. Jos emme käsittele elintarviketurvallisuutta, niin minkäänlaista turvallisuutta ei ole eri puolilla maailmaa. Puolitoista vuotta myöhemmin tässä ollaan. Olemme juuri olleet Jemenissä muutaman päivän vierailulla. Siitäkin voidaan puhua ja Syyriastakin ja siitä, mitä elintarviketurvan puutteet merkitsevät koko maailmalle. Haluaisin hieman taustoittaa tilannetta. Kun ryhdyin tähän tehtävään, niin noin 777 miljoonaa ihmistä kärsi nälästä joka ikinen päivä. Viimeisen kahden vuoden aikana tämä numero on noussut 221 miljoonaan henkilöön. hätää kärsivät, eli jotka todella ovat kuolemassa nälkään. Äh, tämä määrä on ollut 80 miljoonaa kaksi vuotta sitten ja nyt jo 124 miljoonaa. Ensimmäinen kysymys, joka on kysyttävä, miksi tämä huima nousu, miksi tämä piikki, mennäänkö nyt väärään suuntaan? Edistystä oli saatu aikaan äh, viimeisten 200 vuoden aikana oikeastaan. Ja ennen kaikkea viimeisten 40-50 vuoden aikana. Näin paljon edistystä oli saatu aikaan köyhyyden poistamisen alalla, elintarviketurvan alalla. Tärkein vastaus on se, että ihmisten aiheuttamat konfliktit johtavat tähän dynamiikkaan. Puhutaanpa sitten Syyriasta tai Rohingya pakolaisista. Pari viikkoa sitten oli, olin käymässä äh, Aasiassa. Ja kun puhumme Somaliasta, Nigeristä, äh, Sudanista, Nigeriasta, äh, noin 19 aluetta on huomattavia konfliktialueita. Ja tärkeä seikka, selittävä seikka on myös ilmaston ääriilmiöt, sääilmiöt. Kun ajattelemme Sahelin aluetta, Sahara leviää etelään. Siellä on kuivuutta, toisaalta tulvaa. Syyriassakin tästä on esimerkkiä, siitä puhutaan hetken kuluttua. Mutta ongelmiahan meillä kyllä on, mutta myös ratkaisuja. Näistä haluaisin tänään keskustella. Emme voi vain jatkaa vanhaan malliin. Minulla on totta kai Yhdysvaltain kokemukset taustalla. Ensinnäkin tämä rahoituskysymys, tästä me puhuimme oikein rakentavan keskustelun. Se, miten minut saatiin tähän tehtävään, niin oli se, että ystävät ajattelivat, että minä olen ainoa, joka voi taivutella uutta hallintoa. Elintarvike- ja ruokaohjelman budjetti on hieman alle 6 miljardia dollaria. Se oli näin kaksi vuotta sitten ja 1,9 miljardia oli Yhdysvaltain osuus. Eli jos 1,9 miljardia menetettäisiin, niin sitten tilanne olisi todellakin katastrofaalinen. Me olemme siis edistäneet tätä asiaa ja minun mielestäni myös Valkoinen talo on nyt saatu kääntymään. Sielläkin ymmärretään elintarviketurvan merkitys, vaikkakin Washington kyllä taistelee aivan kaikista muista aiheista, niin elintarviketurvan kohdalla yksimielisyys on löytynyt eli Washingtonista ja White Houseista, Valkoista talosta ja kongressista on tulossa tukea. Siellä demokraatit ja republikaanit tekevät yhteisymmärryksen pohjalta yhteistyötä. Eli rahoitus Yhdysvalloista on noussut 1,89 miljardiin ja nyt ollaan jo 2,4 miljardissa viime vuonna. Ja tänä vuonna ennakoidaan noin 2,5-3 miljardia dollaria. Valkoisen talon viesti ystäviltämme ja äh, sekä senaatin johtajilta molemmilta puolin on se, että kerrohan Euroopan liittolaisille, että emme me tässä ota takapakkia, vaan, äh, vaan kirimme parempaan suuntaan ja välitä sellainen viesti, että saman suuntaan Euroopassakin pitäisi mennä. EUn, yhdistynyt kuningaskunta, Saksa. Saksa antoi juuri kolme hyvää esimerkkiä. Siellä myös juoksua on kiritty Mehän olemme kaikki tämän asian kanssa samassa veneessä. Puhun henkilökohtaisista kokemuksista. Niin joskus luodaan tällaisia niin sanottuja siiloja. On kehityssiiloja, humanitaarisen avun siilo. Tämä järjestelmä on toiminut 30-40 vuotta sitten, mutta tilanne ei ole enää aivan näin yksinkertainen lyhyen aikavälin katastrofit, hätätilanteet, maanjäristysten, tulvien, kuivuuden takia tai ovat helppoja ratkaistavia humanitaarisella avulla. Toinen, toisenlainen tilanne on sitten taas pitkän ajan kehityksen suhteen, mutta nyt kun ajattelemme Sahelin aluetta laajassa merkityksessä, ja jokunen kuukausi sitten oli Münchenin turvallisuuskonferenssissa, Kagami ja minä puhuimme. Kaikki puhuivat silloin Sahelista ja Kagame ja minä totesimme, että ei tämä ole pelkästään Sahelin alueen ongelma, vaan kyllä ongelma on laajempi. Hallitukset ovat heikkoja, valtiot ovat heikkoja, myös ympäristövaikutukset ovat tuntuvia ja kun kaikki tämä yhdistetään vielä siihen, että ISIS on nyt pakotettu pois Syyriasta ja minne, minnekäs se sieltä lähteekään, Sahelin alueelle ennen kaikkea. Ja sitten sieltä löytyy kumppaneita Boko Haramista, Al-Qaidasta, Al-Shabaabista. He pyrkivät eh, hyötymään tästä epävakaasta tilanteesta ja epävakauttamaan sitä entistä enemmän. He haluavat eh, pakko maahanmuuton, pakkoli, maahanmuuttoliikkeen toteutuvan, jotta he voivat ikään kuin soluttautua tähän liikehdintään. Jokunen kuukausi sitten totesin, että jos nyt ajatellaan, tätä syrjässä ongelma, kun siellä on muutama kymmenen miljoonaa ihmistä epävakauden takia ja, ja muuttoliikkeen takia tämä koetaan ongelmaksi, mutta odottakaapa, kun sitten 500 miljoonaa ihmistä Sahelin alueella joutuu tällaisen tilanteeseen. Me toki voimme reagoida tilanteeseen aivan niin kuin Syrian kriisissä ja tämä kenties maksaa meille satakertaisesti enemmän. Kun taas jos pyrkisimme ennakoimaan tilannetta ja puuttumaan juurisyihin ennen kaikkea Sahelin alueella laajemmin, niin sitten säästyisi huimat summat rahaa, jos investoisimme tilanteen korjaamiseen varhaisemmassa vaiheessa. Me autamme noin 90 miljoonaa ihmistä joka päivä tarjoamaan heille ruokaa ja tässä työssä kyllä oppii aika lailla siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja miten he toimivat. Kentällä me keskustelemme ihmisten kanssa, teemme jatkuvasti tutkimuksia ja Syyriassa havaitsimme sen, että ensinnäkin kun lääkkä lisääntyy yhdellä prosentilla, niin muuttoliike lisääntyy kahdella prosentilla. Toiseksi, onpa kyse Nigeristä tai Syyriasta, niin eivät ihmiset halua kotiaan jättää. Tutkimukset tämän osoittavat. Eivät ihmiset halua jättää kotia, mutta jos he ei ole ruokaa eikä turvallisuutta, niin ihmiset tekevät kaikkensa suojellakseen perheitään. Kun syyrialaiset lähtevät Syyriasta, niin he siirtyvät ensin Syyrian sisällä kolme neljä kertaa Tämän me näimme Jordanian pakolaisleireillä. Jokunen viikko sitten tapasin yhden naisen, joka totesi, että hän on kymmenen kertaa lastensa kanssa muuttanut tätien, setien, siskojen, veljen luokse, koska he eivät halua jättää kotiaan. He ovat e-, eläneet alueella tuhansia vuosia. Me tuemme Syyriaa, koska Onpa sitten kyse eh, syyrialaisista naapurimaissa, Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa. Syyria on, Syyriassa apu maksaa noin 50 senttiä per ateria. Sotahan aiheuttaa logistisia kustannuksia, jotka aina nostavat yleiskustannuksia. Meidän operaatiokustannuksemme eh, vuositasolla on noin miljardia eh, korkeampi kustannuksena, koska sotatilanne, konfliktitilanne aiheuttaa kasvavia kuluja. Syyrialainen Syyriassa siis 50 senttiä ja sama syyrialainen Brysselissä tai Berliinissä humanitaarisen tuen näkökulmasta on 50 euroa. Eikä syyrialainen tänne halua. Ei hän halua täällä olla, vaan haluaa olla kotonaan. Kun ajatellaan tätä Syyrian tilanteen dynamiikkaa, niin noin neljä miljoonaa kuutiometriä viljaa tuotetaan Syyriassa. Ja nyt sitten ilmastovaikutusten ja sodan takia lasku on ollut huimaa 1,2 kuutiotonnia. Eli mitä sitten kun sota loppuu? Tässä on liikkuvia osia aika lailla. Strategiset asemoinnit äh, ovat käynnissä. Olin paikan päällä jokunen kuukausi sitten. Tuhot ovat aivan valtavia. Kuvia toki näkee televisiossa ja tilanne näyttää pahalta. Sitten ajattelee, että tämä on vain joku erikoistapaus, mutta ei näin ole, vaan koko alue on tuhottu. Olemme aloittaneet nyt esimerkiksi kouluruokaohjelmia. Äh, lapset ovat voineet äh, palata takaisin kouluun ja on tarjottava toivoa Syyrian kansalle tukematta valtakoneistoa. Tarjoamme elintarviketurvaa, ruoka, tukea pienviljelijöille huolimatta siitä, kuka on maan vallassa. Eli miten voisimme auttaa viattomia sodan uhreja, onpa sitten poliittinen dynamiikka, mikä tahansa, onpa vallassa kuka tahansa. Kyse on elintarviketurvasta missä tahansa ympäristössä. Ollaanpa sitten Syyriassa, siellä ruokitaan noin kolme miljoonaa ihmistä. Tuemme myös Euroopan tuella ja tehän tarjoatte noin miljardi dollaria tänä vuonna. Me tuemme noin kolmea miljoonaa näillä varoilla myös Turkin sisällä rahasiirtojärjestelmän kautta. Ja tämä rahasiirto-ohjelma on noin kaksi miljardia vuositasolla. Me olemme maailman suurin humanitaarinen ohjelma ei pelkästään hyödykkeissä, vaan myös käteissä, siirroissa. Yritämme käyttää parhaita mahdollisia ma- toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi Turkissa meillä on luottokortteja, niin sanottuja scope cardeja, järjestelmä, jossa ihmiset voivat jatkaa normaalia elämäänsä, maksaa asunnosta, ostaa ruokaa ja lääkkeitä mutta esimerkiksi Libanonissa tuemme monia ihmisiä ja Libanon on pieni, sirpaloitunut ympäristö tällä hetkellä taloudellisesti. Tuemme satoja tuhansia, lähes miljoonaa ihmistä Libanonin sisällä. Ja jos sinne tuodaan ne varat, joita EU, Yhdysvallat, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta tarjoaa. Jos vain tarjoaisimme tämän hyödykkeiden muodossa, niin koko talous oikeastaan romahtaisi. Miten voimme minimoida sen vaikutuksen, joka on miljoonalla pakolaisella Libanonin sisällä? Meillä on nyt tämä käteissiirtojärjestelmä ja yli 500 liikettä, yritystä toimii kanssamme eh, niillä paikoilla, missä pakolaiset ovat. Satoja miljoonia dollareita käytetään Libanonissa ja se ruoka, joka ostetaan kaupasta, eh, on sellaista, jonka osaksi eh, on tuotettu paikallisesti. Kolmasosa on paikallisesti jalostettua ja kolmasosa tulee sitten kauppavaihdon tuloksena maailmanlaajuisesti. Eli olemme voineet vakauttaa taloutta tällä tavalla, vahvistaa taloutta ja samanaikaisesti käsitellä elintarviketurvallisuutta ja myös pakolaisen tarpeita. Sahelin alueella laajasti otettuna, mitä muuta voisimme vielä tehdä. Me katsomme, että humanitaarisilla dollareilla tulisi saada aikaiseksi myös kehitystä. Koulu ruokaohjelma on yksi esimerkki. Käsittelisin tätä hetken kuluttua. Haluaisin näyttää teille kahden minuutin pituisen videopätkän. Luulenpa, että se voi olla melkomoisen kiinnostava. The lights could go down. The lights could... You can see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 Maybe David will keep speaking and then we'll get... Kenties David jatkaa puheenvuoroaan ja katsotaan video sitten, kun se valmistuu. This video will show... Tämä video osoittaa, havainnollistaa sen, miten humanitaarisia dollareita voi muuttaa kehitysmahdollisuuksista. Tässä ruudulla näette kuvaa Nigeristä, Sahelista. Kuvassa näette koko alueen yleisnäkymiä. Ei tämä ole mikään syrjäinen paikka sinällään. Kun katsotte viimeistä 23-40 vuotta, niin kansainvälinen yhteisö on tarjonnut humanitaarista apua ja loppua avulle ei ole näkyvissä. Humanitaarista apua voidaan tarjota vielä tulevat 40-50 vuottakin, jollei löydy jonkinlaista kehitysratkaisua, joka yhdistettäisiin tähän humanitaariseen ratkaisuun. Aivan niin kuin jo mainitsin, tämä alue on hyvin monimutkainen, sillä Sahara laajenee etelään noin kilometri vuosivauhtia ja näin sitten paimentolaiset Eh, jotka hakevat mahdollisuuksia, törmäävät siellä viljelijöihin. ISIS tulee paikalle ja hyötyy tästä tilanteesta, veden puutteesta, mahdollisuuksien puutteesta. Me olemme kehittäneet tekniikan nimeltään Half Moon, puolikuu. Ruokaohjelma toimii alueella ja siellä annetaan apua miljoonille ihmisille – Onpa kyse sitten pakolaisoperaatioista tai muista operaatioista äh, köyhässä maassa, niin eivät ihmiset halua vain almuja avustusta, vaan he haluavat viime kädessä vapautta ja kestävyyttä ja riippumattomuutta. Kun meillä on tällainen ruokaa mm, avusta onpa sitten kyse humanitaarisesta eurosta tai dollarista, niin ihmiset eivät ole niinkään kiinnostuneita näistä yksityiskohdista, vaan he haluavat vapautta ja riippumattomuutta. Mutta jos toimitaan humanitaarisen avun kautta, niin se ei riitä. Täytyy löytää tätä dynamiikkaa myös kehityksen suhteen. Me puhumme näistä niin sanotuista puolen kuun alueista ja kun siellä on oikeanlainen ohjelma käytössä, niin sitten tulokset ovat todella mahtavia. Ja kun tämä vielä yhdistetään kouluruokaohjelmaan, niin seuraukset ovat huimia. Analyyttisesti, matemaattisesti, rahoituksellisesti voimme esittää tästä ne kustannussäästöt, jotka syntyvät, jos tilannetta verrataan esimerkiksi 20 vuoden aika jänteellä. Toki tehokkuudesta voidaan puhua, mutta vaikka tehokkuus olisi 100 prosentissa, niin vaikutus voi jäädä silti lähestulkoon nolliin. Eli puhumme nyt nimenomaan vaikutuksista. Haluan, että ruokaohjelma saataisiin päiviltä. Tarkoitus olisi, että kaikissa maissa, joissa toimimme, olisi toimiva strategia niin, että päästäisiin tähän nolla nälän tulokseen. Eli minkälainen olisi tämä niin sanottu exit-strategia, jolla, jonka kautta päästäisiin pois koko ruokaohjelmasta? Esimerkki viime vuodelta. Uskonpa, että tämä kehitysdollaripuoli tulisi olla vankempi elintarvikekysymyksissä kuin humanitaarinen ulottuvuus. Toki molempia tarvitaan. 10 miljoonaa puuta äh, istutettiin viime vuonna ja tänä vuonna ylitettiin miljardin merkkipaalu ja esimerkiksi Sahelin alueella metsitystä on tehty tuhansia ja tuhansia hehtaareita maata on suunniteltu uudelleen. On metsitetty, istutettu puita, äh, rakennettu teitä ja kaikki avunantajat ovat tähän rahoitukseen osallistuneet. Yli 17 000 kilometriä teitä esimerkiksi on äh, rakennettu ja kastelujärjestelmiä, vesikanaleita niin ikään on rakennettu, jolla pyritään parantamaan elintarviketurvaa. Kun ohjelma on tehokas, ennen kaikkea silloin kun saamme tukea vielä tästä kouluruokaohjelmasta, niin sitten jos lapset pääsevät kouluun, niin tästä on apua. Jos koulua ei ole, niin tilanne on tietenkin heikko. Mutta kun pienet tytöt ja pojat ovat koulussa, he saavat siellä äh, ruokaa ja sitten vielä nämä lapset tulevat eri äh, heimoista. He syövät yhdessä, opiskelevat yhdessä ja sitten tehokkaalla ohjelmalla saadaan tuloksia aikaan. Kokemuksia olemme saaneet ja tämän kautta sitten esimerkiksi muuttoliike romahtaa, äh, teini raskautta lapsien määrä romahtaa ja lasten avioliitot romahtivat. Konfliktit viljelijöiden ja paimentolaisten välillä eh, vähenevät. Ennen kaikkea kyse on niistä alueista, joilla voimme eh, luoda yhteistyötä viljelijöiden ja paimentolaisten välillä. Ja al ja ISIS menettää toimintamahdollisuuksiaan. Minulle on kerrottu, että yksikin mies ei halunnut liittyä isikseen, mutta sitten lapsikin oli syntymässä, joten perheen isä ei tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Me haluamme luonnollisesti vastustaa ääriliikkeitä ja uskon, että jos toimimme kumppanuussuhteessa kehitys, yhteistyön ja toisaalta humanitaarisen avun suhteen, niin sitten voimme vähintää vapaaehtoista muuttoliikettä ja sitten pakollista muuttoliikettä. Ja sitten päästään tavallaan mukavaan tilanteeseen, onpa kyse latinlaista Amerikasta, Yhdysvaltain näkökulmasta, taikka sitten teidän mantereestanne ja alueestanne. Niin... No unohtakaa nyt se video. Vai saadaanko se? Mm-hmm, selvä. Oh yeah, yeah, yeah.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 Tämä kahden minuutin video osoittaa tilanteen ennen ja jälkeen. Insurrections, conflicts, riots, That's not me. <laughs> terrorist attack. Yeah. So. Niin. Siis tässä videossa halusin osoittaa, että maailman elintarvike ruokaohjelmassa meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin koko alueella ja kautta maailman. Ja pystymme tekemään sen vaikuttavalla tavalla. Ja jos teemme sen tällä tavalla, niin totta kai se maksaa, mutta se myöskin säästää paljon rahaa pitkällä aikavälillä, jos teemme tämän oikein. Ja tässä juuri humanitaarinen ja äh, tämä kehitys erillinen ajattelu näistä kahdesta täytyy saada loppumaan ja tarvitaan tällaista yhteistyötä. Meidän on käytävä tätä keskustelua Yhdysvalloissa, ollaan pyritty näitä erillisiä siiloja yhdistämään, koska tämä ei välttämättä toimi niin hyvin, mutta jätän kuitenkin tämän päätöksen teille, kuinka tämän ratkaisette, mutta toivon mukaan kuitenkin pitkällä aikavälillä pystytte joustavalla tavalla myöskin keksimään näitä pitkän aikavälin ja toisaalta keskipitkän aikavälin ratkaisuja, mutta ehkä vielä Jemenistä. Kävin nimittäin taannoin Jemenissä ja lensin suoraan YK turvallisuusneuvoston kokouksen, jossa keskustelimme Jemenin kriisistä ja se pahenee vaikkakin konflikti on edelleen sama, niin erilaista dynamiikkaa on kuitenkin ilmaantunut. Ja voin sanoa ensinnäkin, että Jemenhän on todella hyvin äh, köyhä maa. Ja siellä oli jo paljon köyhyyttä ennen kuin sota puhkesi. Äh, siellä on äh, todella maailman pahimpiin lukeutuva tilanne yksi Yhdysvaltain dollari yhtä toista dollaria kohden oli Riadin äh, arvo ja se äh, romahti, kun sota alkoi, joten selkeästi kohituskulku on ollut 25, 20 vuoden aikana todella äh, romahdus ja nyt Riadin arvo on todella aivan käsittämätön suhteessa dollariin. Ja tämä elintarviketurvallisuustilanne Äh, vuosi sitten äh, emme ole tyytyväisiä Saudien tila- toimiin, koska he äh, estivät elintarvikkeiden toimituksen. Sen jälkeen he kuitenkin aukasivat satamat ja tätä tukea saatiin jälleen tuotua, joten tämä ongelma on nyt ratkaistu, mutta kuitenkin me todella saamme nyt taloudellisesti apua tähän, mutta kuitenkin paikan päällä eri klaaneilla on todella vakavia ongelmia joillakin alueilla toimimme hutien kanssa riippuen siitä, mistä huti-joukosta milloinkin on kysymys. Mutta ongelmana on kuitenkin se, että viime kuukausien aikana vain ö, niiden ihmisten määrä, jotka kärsivät elintarvikepulasta, on todella kasvanut. 3,6 miljoonaa ihmistä ö, ö, kärsivät enemmän nälästä ja tämä luku kasvaa koko ajan. Nälän hätä Jemenissä on kasvanut kahdella miljoonalla ja me olemme tukeneet 12 miljoonaa henkilöä siellä, jotka ovat pulassa, Joka 12 minuuttia yksi lapsi kuolee. Tämä tilanne on hirvittävä ja me emme pysty käsittelemään näitä humanitaarisia tarpeita pelkästään humanitaarisen avun keinoin, vaan me tarvitsemme myöskin 150 äh, äh, miljoonaa maksimissaan vuodessa, jotta pystymme noin 112 äh, miljoonaa hätää kärsivää jemenilaista auttamaan. Uskon, että saamme tämän rahan kasaan. Keskustelut YK kanssa ovat olleet erittäin myönteisiä ja he ovat pyrkineet todella tulemaan tähän mukaan, kuinka voimme tehdä asioita tehokkaammin, kuinka voimme auttaa. Tämä on ollut todella myönteistä. EU, Yhdysvallat erityisesti ja Saksa, Iso-Britannia, Japani ovat tukeneet taloudellisesti, samoin myöskin Saudit ovat olleet mukana, mutta tämä 50 miljoonaa tarvitaan kuitenkin kuukausittain. Valitettavasti sitä ei voida käyttää kehitykseen tämän sodan takia mutta minua huolettaa kuitenkin se, että vaikka tuo rahan kenties saamme kokoon, niin kaikkein pahin tilanne on se, että talous on nyt todella alamäessä niin voimakkaasti, että Riadin suhde siis kaksi kolmasosaa sen arvosta on täysin kadonnut ja myöskin kaupallisella tasolla ruoka on lähestulkoon olematonta. Me pystymme siis ruokkimaan äh, ihmisiä Jemenissä, mutta kahdeksan miljoonaa kuitenkin on menettänyt elantonsa äh, tavan hankkia äh, ruokaa ja 2,1 miljoonaa virkamiestä ei enää saa oikeastaan minkälaista palkkaa ja se vähän, minkä he saavat, tulee ehkä YKlta tai ehkä kenties Saudeilta, anteeksi Arabi-Emiraatilta ja Saudeilta kenties ja kahdeksan miljoonaa muuta ihmistä, perhettä, lapsia äh, eivät saa tätä tukea. Joten tähän ongelmaan ei ole mitään ratkaisua, koska rahat joudutaan käyttämään äh, paikan päällä. Meidän äh, asiantuntijamme ovat pyrkineet Jemenissä tarkastelemaan asiaa ja sitten selittämään tämän asian YK turvallisuusneuvostossa, että me emme pysty ilman, tai pelkästään humanitaarisen avun keinoin tätä ongelmaa ratkaisemaan. Tarvitsemme 200 miljoonaa äh, rahaa, joka on todella käytettävä paikalliseen talouteen kuukausittain jotta saamme todella äh, noin 450 tuon äh, riadin ja dollarin kurssin, jotta tämä toisi sitten paikan päälle jonkinnäköistä vakautta äh, kauppaan. En tiedä, kuinka tämä sitten tapahtuu. En tiedä, kuinka paljon pystymme sitten paikallisille ihmisille käteistä syöttämään, mutta YK ja muiden kanssa pyrimme tästä asiasta nyt kuitenkin keskustelemaan. Olen nähnyt lapsia, jotka ovat siis silmieni edessä kuolleet. Äh, tämä alue on sota-aluetta. Äh, en tiedä, oletteko käyneet äh, tai nähneet Akan ähm, tai mitään muita näitä kaupunkeja elokuvissa, mutta ne ovat kuin aavekaupunkeja. Valitettavasti hutit ovat nyt sitten myöskin, siis meillähän on tällaisia humanitaarisia varastotiloja siellä, niitä vartioidaan hyvin ja ähm, jos niihin hyökätään, niin äh, silloin tietysti se on vakava juttu, mutta he pyrkivät kuitenkin äh, hyökkäämään niihin ja äh, myöskin kaikin keinoin pyrkivät myöskin aseellisesti meitä tässä painostamaan. Eilen juuri löysimme seitsemän maamiinaa punaisella merellä Punaisen meren lähistöllä sijaitsevassa varastossamme, jossa on riittävästi kuitenkin valtavasti viljaa, jolla pystymme paikallisia henkilöitä siellä auttamaan. Siis seitsemän maamiinaa äh, löytyvät tältä Huteen hallinnoimalta alueelta. Kuinka ihmeessä? Kuinka ihmeessä? Voidaanko tällaista hyväksyä? Olen nähnyt lapsia sairaaloissa, yksi pieni poika ja siis tavallinen tila, kahdeksan kuukautta vanha äh, lapsi, joka painoi 3,3 kiloa. Hänen olisi pitänyt olla kuitenkin 90 kiloinen. Hänen pienet jalkansa pilkistivät sieltä peiton alta. Ja kun yritin kutittaa jalkapohjaa, niin se oli kuin aave haavetta olisi koskenut. Ja äiti toisensa jälkeen kertoi minulle, äh, tämä on hirveää. Ja entistä enemmän naisia ja äitejä tulin luokseni niin ja pyysivät, että älkää lähtekö. Ja kysyin, että miksi. He sanoivat, että niin kauan kuin te olette täällä, meillä ainakin on rauha. Joten kun nyt sitten pystymme antamaan perheelle ruokaa ainakin kuukaudeksi, niin totta kai kuitenkin vaarat ovat myöskin muualla, koska he joutuvat siellä liikkumaan. Joten yritämme nyt antaa heille kuitenkin ainakin kuukaudeksi ruokaa. Ehkä se, että olin paikan päällä ja jaoimme ruokaa, niin ainakin toivoimme, että tai minulle ainakin sanottiin, että siellä on aivan liian vaarallista liikkua siellä, mutta sanoin, että kyllä me lähdemme tälle alueelle ja haluan olla mukana äh, käydä äh, tuolla satamassa ja tuolla, äh, turvata sen hintaan mihin hyvänsä. Ähm, Jemenin tilanne on synkkä ähm, varmastikin nyt Arabiemiraatit varmasti haluaa rauhaa, samoin myöskin länsimaat, mutta sitten nyt huutiryhmät ovat hyvin erilaisia. Yhden huutiryhmän kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä, mutta toisen kanssa en tiedä, mahtaako heitä kiinnostaa mikään ja välittävätkö he mistään. Joten tämä on todella ongelma siellä paikan päällä. Todella tilanne Jemenissä on surullinen ja se, mitä sota ei ole vielä tehnyt kolmen ja puolen vuoden aikana, niin taloudellinen romahdus sen tekee parissa kuukaudessa, joten tämä on todella vakava tilanne. Tähän asiaan on puututtava heti ja on pyrittävä todella humanitaarisin keinoin auttamaan tämä siis Nyt valitettavasti ehkä käytiin aikaa liiankin pitkään, mutta toivon mukaan annoin teille kuitenkin nyt kuvan siitä tästä tilanteesta, kuinka humanitaarinen ja kehitysapu täytyy sitoa yhteen. Teidän roolinne on hyvin tärkeä. Voitte olla kumppaneitamme ja myöskin muiden kansainvälisten järjestöjen apuun luotamme. Olemme todella kiitollisia tuestanne ja teemme kaikkemme, jotta voimme toimia tehokkaammin ja vaikuttavammin. Ja itse asiassa me olemme numero ykkönen, kun kysymys läpinäkyvyydestä ja kun katsotaan 500 maailman johtavaa organisaatiota. Me käytämme todella läpinäkyvästi kaikki käytössä meillä olevat varat ja myöskin hyvin vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Well, thank you very much for that, uh, David. You gave us... Kiitos, David. Saimme hyvää tietoa käytännön tilanteesta paikan päällä ja teit myös selväksi sen, että tämän siiloajattelun on loputtava. Kun katsomme tietyn maan tilannetta, niin on pyrittävä löytämään kokonaisvaltainen lähestymistapa. YK tai EU tekee jonkun pienen osasen, käytetään paljon rahaa, jokainen puhastelee omiansa. Tiedämme tämän monilta elämän aloilta. On oltava jonkinlainen kokonaislähestymistapa. Meillä on täällä kaksi pääjohtajaakin, Andrula Ekko pääosastosta, humanitaarisen avun osastosta ja myös Devko pääosastojohtaja on paikalla. He ovat työstäneet tätä näkökulmaa, jossa nimenomaan pyritään tähän yhteyden luomiseen. Ruokaohjelma toimii eri puolilla maailmaa ja olen nähnyt henkilökohtaisesti, mitä Syyrian rajalla, Turkin puolella ohjelma tekee. Eli ihmiselle annetaan ruokakortteja, jotta he voivat ostaa ruokaa, kokata omaa ruokansa ja elää mahdollisimman normaalia elämää. Populistinen media sanoo näistä käteisavuista, että jos te nyt annatte EU-rahoja näille ihmisille, niin sehän on hullua, mutta te hyvin selkeästi selititte, että tämä vaikuttaa koko talouteen. Ja meidän etujemme mukaista on, että ne ihmiset, jotka haluavat jäädä kotiinsa, voivat sinne jäädä ja saavat tukea siellä. Teidän tekemänne työ on osa tätä kokonaisuutta. Kollegat haluavat esittää kysymyksiä. Ja jos aikaa vielä löytyy vastauksille, hyvä. Ensin Mirja Vehkaperä, varapuheenjohtajamme on paikalla, ja sitten Maria Höybuch ja Görens. Haluaako joku muu vielä? Peterle? Okei, okay, we'll be behind. Selvä, me olemme nyt aikataulusta jäljessä, mutta kollegat puhuvat lyhyesti. Thank you, yeah. Madam Chair. I, I will speak in Finnish if, if it's okay. Kollegat, minä puhun suomen kieltä, jos sopii. Kiitoksia, kiitoksia pääjohtajalle erittäin rehellisestä kuvauksesta tämän hetken nälänhädästä ja, ja erityisen kiitollinen olen siitä, että otitte esille sen, että, että ihmisen aiheuttamat kriisit, sodat ja, ja, ja tilanteet, tilanteet ovat niitä, jotka meidän pitäisi pitäisi maailmassa ensinnäkin saada, saada pysäytettyä ja ratkaistua, mutta toisaalta tämä ilmastonmuutos ja, ja aavikoituminen Afrikassa pakottaa sit ihmiset myöskin lähtemään. Eli on mon, moni, monenlaisia syitä, miksi kärsitään nälänhädästä ja miksi emme ole saanut tätä, tätä asiaa kuntoon. Ja varsinkin kun, kun annoitte noita lukuja, niin kyllähän ne ovat aivan pysäyttäviä, että kertakaikkisesti tämä nälänhätä, nälänhätä kasvaa ja jatkuu vain. Ajattelin mm, kaksi asiaa, joita kysyisin, kysyisin pääjohtajalta ratkaisuksi. Äh, ihminen on käynyt kuussa ja avaruusohjelmiakin rakennetaan mm, villillä vauhdilla. Ja esimerkiksi sotateknologia on sellainen, johon laitetaan mm, todella isoja summia ja siinä mennään runsaasti eteenpäin. Mutta olisiko juuri uusi teknologia ja tekniikka sellaista, jota voisimme näillä aavikoituvilla alueilla käyttää äh, ruoantuotannon lisäämiseksi ja ihmisten olosuhteiden parantamiseksi. Sitä meiltä löytyy Euroopasta, sitä löytyy Amerikasta ja niin edelleen. Et, et kaikenlaista tekoälyäkin, kun <laughs> tänä päivänä värkätään monenlaisiin asioihin ja on, on kohta itse ajavat autot ja muut vastaavat, mutta emme pysty nälän hätää ja nälkää ihmisiltä poistamaan, niin se tuntuu todella absurdilta asialta. Ja, ja toivon, että uusi teknologia ruoan tuottamiseen ja myöskin ää, äh, maapallon metsittämiseen olisi sellainen, jota, jota voisimme käyttää. Äh, ja sitten toisena asiana haluan nostaa esille sen kysymyksen, että, että äh, tämän ruoan organisoituminen niin, että se kohtaa ne ihmiset, joilla on aidosti nälkä. Tässähän meillä on ongelma että meillä on maailmassa ruokaa, jolla voisimme ruokkia kaikki maailman ihmiset, mutta ne, joilla on kaikista eniten nälkä, niin eivät koskaan tule sitä saamaan. Ja siksi eh, tämä organisoituminen ja, ja se, se, se tuota noin niin, eh, oikeasti se paikallinen toiminta siellä, siellä olisi yksi asia, joka pitäisi todella nopeasti saada, saada kuntoon, että ruoka – menee sinne, missä se nälkäkin on. Um, thank you, Maria. Kiitos. Maria Hoibuch. Ja herzlich. Kiitos. Kiitos. Mehän tunnemme toisemme. Te olette käynyt minun toimistossanikin. Tietysti nämä teidän kuvaamanne tapahtumat ovat aivan hirveitä, mutta kun maailman ravinto-ohjelman puitteissa pärjätään jonnekin silloin tietysti mitä muuta ei voidottaakaan. Minusta on mielenkiintoista todeta, että te laajennatte tätä toimintakertomusta, että haluatte yhdistää paremmin pitkän tähtäyksen kehitysohjelman ja hätäavun. Tehän näytitte meille tämän kauniin elokuvankin, jonka minä juuri minä näin nyt toisen kerran, jossa annetaan tukea viljelijöille. Nimittäin yksi syy siihen, miksi ihmiset eivät saa elintarvikkeita, on se, että he eivät pysty organisoimaan asioita. Nimittäin parastahan on se, että he pystyvät itse paikan päällä kasvattamaan elintarvikkeita. Ja tässä kysynkin, mikä rooli tämä biologinen monimuotoisuus, mitä se merkitsee teidän työssä? Nimittäin se on olennainen kysymys silloin, kun me puhumme elintarvikkeiden tuotannosta. Ja tässä filmissähän voitiin nähdä, miten nämä viljelijät saavat ohjeita siihen, miten käyttää maaperää, miten istuttaa sinne kasveja, minkälaisia siemeniä käytetään tähän, onko paikka alueellisilla siemenillä jokin merkitystä toiminnassa ja koulutus viljelijöille. Minä Oletan, että filmissä näimme tietynlaisesta, kuvattiin tietynlaista koulutusta, mutta minkälaista sisältöä sisältyy tähän koulutukseen. Ja minua tietysti kiinnostaisi myöskin se, minkä yksityisten yritysten kanssa te harjoitatte yhteistyötä. Ovatko ne paikallisia yrityksiä vai jotakin suuria konserneja, jotka asettavat tuotteita käyttöön? Miltä tämä näyttää yksityiskohtaisesti? Nimittäin näyttää siltä, että tässä olisi todella kysymys siitä, että suurella vivulla käynnistettäisiin toimintaa nälkää vastaan. Görens. Charles Görens. Kiitos puheenjohtaja. Tämän liikuttavan puheenvuoron jälkeen on vaikea taas tyyntyä. Täytyy hieman ottaa etäisyyttä tähän tilanteeseen ja tuoda esille myös piilevät syyt, todelliset syyt. Kymmeniä vuosia olen perehtynyt oikeastaan tähän Sahelin tilanteeseen ja on esitetty tutkimus maataloustuotannosta viimeisen 30 vuoden aikoina, eli siis 70 80, 90-luvulla. Ja tämä arvio totesi, että stagnaatio vallitsee ja elintarvike- tai maataloustuotanto on pysynyt ennallaan mm, suhteessa asukasmäärään, eli tämä täytyy ottaa huomioon. Kun analyysissä menee hieman syvemmälle, niin sitten toteaa, että väestö on kolminkertaistunut. Ja jos väestö on kolminkertaistunut, niin sitten ilmeisesti myös maataloustuotanto. Te puhuitte myös demografiasta, mutta pikemminkin esititte sen seurauksena hyvästä eh, elintarvikeohjelmasta. Toki näin voi olla, mutta kyllähän tämä on myös syy, eikä pelkästään seuraus. Jos käsitellään piileviä, pinnan alla olevia syitä, niin demografiakehitys mm, on kyllä nimenomaan molempia. Onko nyt vihdoin ja viimein se tilanne, että voimme myöntää, että tämä on myös yksi syy köyhyydelle – tässä talossa usein on vaikeaa puhua aiheesta äh, ilman, että sitten joku keskeyttää. Sellaiset ihmiset äh, keskeyttävät, jotka katsovat, että nyt ei pitäisi tähän tilanteeseen ollenkaan puuttua. Kyllä me voimme keskustella näistä kysymyksistä ja jopa uskontoon liittyvistä kysymyksistä, vaikka jotkut kokevatkin, ettei niitä tarvitsisi käsitellä. Tässä ensimmäinen kysymys. Ja sitten viittaisin varapuheenjohtajan kommenttiin ja metsitykseen, metsähankkeisiin. Me, puita voidaan istuttaa kaikkialla, kunhan vain on hyviä siemeniä, järkevä hanke. Eli meillä on tiettyä osaamista esimerkiksi metsänhoidon alalla, mutta suuresta strategiasta on oikeastaan puutetta – Eli mitä Euroopan unionilta oikein odotetaan, jotta saataisiin uuden tyyppistä rahoitusta tuleville seitsemälle vuodelle, kun ajatellaan tulevaa rahoitus- ja ohjelmakautta aina vuoteen 2027 saakka? Thank you. Now I'm very pleased. Kiitos. Ja edustaja Peterle on paikalla. Mehän olemme ympäristövaliokunnassa tehneet terveyskysymysten parissa yhteistyötä. On hienoa, että olette paikalla. Linda. Äh. Kiitos Linda. Ja kiitos herra johtaja Biislille siitä, että kerrotte meille ajatuksistanne ja kokemuksistanne. Minä olen nähnyt Saharan edistyvän ja Saharan laajenevan siis, ja tämä on suuri haaste meille kaikille, johon liittyy monia seurauksia. Haluaisin onnitella teitä tästä hyvin yksinkertaisesta menetelmästä, näistä puolikuumuotoisista maakuopista. Me emme tarvitse mitään uutta tutkimusrahaa, vaan pitää vain hyödyntää sitä tietotaitoa, joka on olemassa. Teidän kumppanin Euroopan unionissa olisi komission jäsen, joka kattaisi kummankin ulottuvuuden sekä humanitaarisen ja, ja kehityskysymykset, mitä humanitaarisen toiminnan ja kehityksen filosofia pitäisi yhdistää. Joskus ei välttämättä lisää rahaa, vaan vaaditaan parempia toiminnan malleja, mikä voisi johtaa voimakkaampiin kumppanuuksiinkin. Kiitos. Thank you very much. Um, yeah. Kiitos. Selena Sofko, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. On suuri ilo, että tulitte vieraksenne. Tunsin edeltäjänne ja silloin kysymyksessä oli Syyrian kriisi Haluaisin esittää kysymyksen. Voisitteko selventää hiukan vaikeuksia Yhdysvaltain suhteessa monenkeskisyyteen ja toisaalta siihen, kuinka YK on virastoja Yhdysvallat rahoittaa ja kuinka koette tämän, koska te kuitenkin myöskin äh, sitten näitä äh, asioita käsittelette. Ja sitten jos ajatellaan Jemenin kriisiä, niin kuinka näette tämän nykyisen tilanteen, kun ajatellaan Jemeniä ja Saudi-Arabia, ja josta äh, taannoin on vasta keskusteltu Saudi-Arabian yhteydessä, kuinka tämä vaikuttaa tähän tilanteeseen Jemenissä? Tietysti ylistän työtänne, tämä on hienoa työtä, ja tämä on erittäin jaloa haluan siitä kiittää teitä. Thank you. That's the end of the questions. I hope you yeah. Kiitos näistä kysymyksistä. Hän on vieraamme on tullut kaukaa ja paljon kysymyksiä hänelle on esitetty. As quickly as I can, uh, first, particularly... Mahdollisimman nopeasti pyrin nyt hyödyntämään aikaan. Ensinnäkin eh, huipun kehitetty teknologia YK järjestelmässä käytetään Äh, esimerkiksi lohkoketjut tekniikkaa, satelliitti, kuvantamista. Meillä on todellakin pitkälle kehitettyä teknologiaa ja myös ohjelmistoyritykset ovat yhteistyössä mukana. Yli 100 miljardia vuodessa käytetään äh, hyvin pitkälle kehitettyihin tietokantajärjestelmiin. Ruokaohjelmassa hienoa on se, että Kaikkihan ajattelevat, että 25 senttiä on yhden lapsen aterian hinta. Etelä-Sudanissa me olemme toimittaneet öljyä, ruokaöljyä hyvin syrjäisille alueille. Eli lentokoneilla, ilmakuljetuksilla öljyä toimitetaan paikan päälle. Tämä on hyvin kallista. Öljyä ei voi tiputtaa taivalta, koska sitten öljy leviäisi maastoon. Eli nyt käytetään uutta järjestelmää ja tällaisia mm, laskuvarjotoimituksia lentokoneista. Silloin kun meillä on tällaisia hyvin teknologisia järjestelmiä ja käytetään erilaisia laskuvarjojärjestelmiä elintarviketoimituksiin, niin nyt on voitu Etelä-Sudanissa säästää 25 miljoonaa dollaria vuositasolla. Eli aina pyrimme innovoimaan. Münchenissä, Saksassa kaikki tiimimme yhdistävät ajatuksensa ja sitten rahoitamme näitä hankkeita. Me aina pyrimme viemään näitä hankkeita eteenpäin. Maria tuntee esimerkiksi biodiversiteettialan hankkeet. Meillä on paljon asiantuntijoita näissä kysymyksissä. Jordaniassa, Algeriassa meillä on hankkeita. Tinduun alueella esimerkiksi. Sielläkin on pakolaisleiri kyseessä. Tätä listaa voisi jatkaa pitkäänkin. Alibaba Kaksi ja puoli viikkoa sitten Somhoussa hänet tapasin. Me ymmärrämme, että emme voi maailmanlaajuista nälänhätää lopettaa, jollei yksityistä sektoria saada tähän työhön mukaan. Sanon aina yksityiselle sektorille, että minua ei niinkään teidän rahanne kiinnosta kuin pikemminkin strateginen sitoutumisenne niin, että äh, Paikan päällä voimme tällä tavalla yhteistyössä puuttua köyhyyteen. On erilaisia työtapoja, jotka todella toimivat. Sitten on merkittäviä eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia maatalousalan yrityksiä, jotka auttavat meitä käsittelemään, ratkaisemaan näitä ongelmia. Eli totean, että en halua rahojanne, vaan haluan asiantuntijuuttanne näissä käytännön kysymyksissä. Suuret maatalousalan yritykset totta kai haluavat tuottoa investoinneille ja sitten sanon niille, että totta kai haluamme eh, teille tuottoa investoinneille, mutta pitää olla myös yhteiskuntavastuuta. Jos sitten saisi hieman vähemmän tuottoa investoinnille, mutta tilanne voisi eh, vakiintua jossakin maailman köyhässä maassa, niin eikö se olisi parempi? Me esitämme sitä, että kenties tuotto on hieman pienempi, mutta kestävyys on taattua pitkällä aikavälillä ja tätä kautta päästään sitten rakentaviin keskusteluihin. Sitten kun puhutaan paremmista siemenistä, paremmasta teknologiasta ja paremmista investoinneista, koulutus on aivan ydinasemassa. Humanitaarisella alalla on totta kai kyse siitä, että toimitetaan elintarvikkeita, mm, toteutetaan käteissiirtoja, mutta aina ei voi tällaisia käteissiirtoja toteuttaa kaikissa paikoissa. Joskus taas voidaan toimittaa elintarvikkeita, eli meidän täytyy aina arvioida eh, jokaisen yhteisön tarveita. Koulutus on kuitenkin keskeisessä asemassa. Näissä eri ohjelmissa tarvitsemme nimenomaan koulutusta. Me toimimme Mm, suurimpana toimijana ja pyydämme muita toimijoita ja avunantajia äh, toimimaan niin, että ne voisivat hyötyä siitä, mitä me voimme tarjota. Kuka sitten sakaan kiitokset näistä hankkeista, ei sillä ole väliä. Me haluamme vain, että avun saajat voivat toimia riippumattomasti, keneltä sitten tukirahat tulevatkaan. Elintarviketurvallisuus on aivan ydinkysymys. Jos sitä ei ratkaista, niin sitten muunkaanlaista turvallisuutta ei saada aikaiseksi. YK on juuri hyväksynyt päätöslauselman, jossa todetaan, että elintarviketurvallisuus on rauhalle ja vakaudelle perusedellytys. Tätä pidetään aina ikään kuin itsestään selvänä, mutta nyt käsittelemme nimenomaan elintarviketurvan merkitystä tässä kokonaisuudessa. Ja tämä työ jatkuu. Joskus voidaan joissakin paikoissa käyttää teknologiaa hyvinkin älykkäästi operaatioiden parantamiseen. Suunnittelussa sitä voidaan käyttää esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksissä, mutta joskus tarvitaan ihan ikiaikaisia ratkaisuja. Ei pidä tässä harhautua äh, oikealta tieltä. Kaikissa äh, maissa tilanne on erilainen, käytännön ratkaisuja tarvitaan, eli täytyy olla käytännönläheinen. On varmistettava, että EUn johtajilla on tarvittavaa joustavuutta, jotta äh, löytyy oikea ratkaisu kuhunkin tilanteeseen. En muista, kuka tämän sanoikaan. Puheenjohtaja esimerkiksi mainitsi sen, että Yhdysvalloilla, EUlla, Saksalla on omat ohjelmansa, mutta ne eivät toimi yhteen. Yhdellä matkoistani niin yksi suurlähettiläs totesi, että David, me tarvitsemme tässä enemmän yhteistyötä. Ja minä totesin, että kyllähän tässä yhteistyötä on. Minä haluan, että sinä teet yhteistyötä enemmän. Eli länsimaiden tulisi tehdä vielä kattavampaa yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Eihän se aina helppoa ole, mutta me tarvitsemme holistisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan niin, että dollari on tehokkaampi, vaikuttavampi. Kun ajattelemme eri maailmankolkkia, Esimerkiksi Afganistan ohjelmassa historiallisesti on menty Masar al-Sharifiin ja viety sinne elintarvikkeita. No niin, kyllähän se on auttanut siinä, että ääriliikkeitä talebaneja eivät ole voineet rekrytoida niin paljon no, taistelijoita. Mutta totesimme, että emme me halua vain tulla paikalle ja toimittaa ruokaa, vaan tuomme rahaa ja tapaamme sitten viljelijöitä, jotka voivat viljellä viljaa ja olemme myös todenneet, että no, me takaamme teille sen, että tällä hinnalla ostamme teiltä näin ja näin paljon viljaa ja tämä on se määrä ja tämä on se laatu, mitä me vaadimme. Sitten viljelijät ovat voineet rekrytoida enemmän työntekijöitä, ovat ostaa enemmän varusteita, huumeita, aseita ja ovat vaikuttaneet myös talouteen. Ja sitten nämä tarvikkeet on kuljetettu tämän jälkeen Masar al-Sharifin alueelle ja näin on voitu varmistaa, että olosuhteet ovat oikeanlaiset. Kyse on tästä tietystä alueesta ja jos siellä nyt ylipäätään joskus sataa, niin sitten käy niin, että sadevesi tulvii vuorilta alas ja tulvii myös pelloille. Tämä on aina tullut ongelma. Olemme tehneet nyt yhteistyötä, jotta vuorten rinteet saadaan uudelleen hyötykäyttöön. Ja näin voidaan rakentaa esimerkiksi erilaisia valuma-altaita ja patoja ja sitten viljelyalat säilyvät ja säästyvät. Eräskin johtaja sanoi, että lapset eivät nyt enää lähde pois alueelta ja elintarvikkeita saadaan kasvatetuksi. Olemme käyttäneet, käyttäneet nyt saman määrän rahaa, kääntäneet tämän rahan ikään kuin kehitysmahdollisuuksiksi ja tällaista ohjelmaa me haluamme. Chadissa kukaan lapsi ei mennyt kouluun ja siellä käytettiin taas elintarviketurvan varoja, dollareita ja katsottiin, että onnistuuko jonkinlainen kouluruokaohjelma näillä varoilla. No sitten rakensimme äh, kaivon, äh, josta äidit voivat hakea vettä. Äideillä on aina keskeinen rooli. Totta kai lapset on hyvä saada kouluun, mutta äitien rooli on oleellinen. Ja sitten kasvatettiin vihanneksia, äh, kasveja koululapsille ja osa näistä tuotteista käytetään kouluissa päivän aikana koululaisten ruokkimiseen. Osa taas viedään kotiin ja koululaisten mukana. Ja sitten taas osan äidit vievät markkinoille, torille ja myyvät nämä tuotteet siellä. Ja minulle sanottiin, että jos meillä olisi 20 eekkeriä eikä 10 eekkeriä, niin sitten ne olisimme täysin omavaraisia. No sitten Somalialueella Etiopiassa kansainvälinen yhteis, yhteisö rahtaa sinne valtavasti tavaraa. Miksei toimittaisi edellisen mallin mukaan? No sitten Yhdysvaltain rahoitus ja monenvälisyys. Olen käyttänyt paljon aikaa Washingtonissa viime vuoden aikana ja totesin, että Yhdysvaltain rahoitus on nyt noussut huomattavasti. Olen tehnyt työtä ikään kuin kulisseissa näiden eri rahastojen suhteen ja monenvälinen tuki on hyvin vahvaa. Kenties kuulette vain kielteisistä puolista kansainvälisissä yhteyksissä, mutta kyllä myös myönteistä on valkoisessa talossa, senaatissa, mm, edustajahuoneessa sekä demokraatit että republikaanit haluavat edelleenkin olla mukana tässä monenvälisessä roolissa ja työssä. Meillä on mahdollisuus tehdä työtä yhdessä ja tässäpä tämä taitaa nyt olla. Cam and Angela. Niin, komission kollegaa haluaisin nyt kehottaa kertomaan siitä, mitä EU tekee. Minkälaisia ajatuksia siellä on löytynyt? Kiitos. Haluaisin aluksi sanoa, että pidämme arvossa yhteistyötä maailman ruokaohjelman kanssa, koska se on meidän tärkein kumppanimme. Ajatellen sitä, miten paljon rahaa eh, komission humanitaarisen osaston kautta menee maailman ruokaohjelmaan, niin ja me todellakin harjoitamme läheistä yhteistyötä, huolimatta siitä, että meillä on kaksi komission jäsentä, me harjoitamme läheistä yhteistyötä kollegoimme kanssa eh, kehityksen pääosastolla, ja kokonaisuudessaan me laitamme 1,2 miljardia vuonna 2017, ja jos ajatellaan jäsenvaltioiden maksuja, osuuksia, silloin tullaan kolmeen miljardiin, me laitamme siis eh, rahat todella sinne, missä niitä tarvitaan tässä tilanteessa, koska pidämme arvossa tätä yhteistyötä. Mitä tulee Jemeniin? En nyt halua käydä lävitse yksityiskohtia, monia tietoja jo mainittiin täällä, mutta vain pari asiaa. Jemen on tänään ulkoasiainministerien neuvoston kokouksessa, siis Jemenin humanitäinen tilanne. Ja korostaisin sitä, että tilanne on pahenemassa ja ihmiset todellakin tarvitsevat nyt apua. Ja haluaisin vielä kerran tässä onnitella maailman ruokaohjelmaa. Se on todellakin hyvä ratkaisu, joka tapahtuu, tapahtuu reaktio päälle. En halua kiittää pelkään siitä, että toimitetaan sinne apua, vaan se, että tehokkaasti myöskin ollaan yhteydessä muihin avunantajiin että puhutaan heidän kanssaan, se on hyvin olennaista. Komissaisen Stelian Idis on muutama päivä sitten – ilmoitti 90 miljoonan euron lisärahoituksesta Jemeniä varten reaktiona tähän lisätarpeeseen. Ja harjoitamme yhteistyötä maailman ruokailman kanssa et, toimittamalla sekä rahaa ja tällaisia vouchereita. Ja mm, pidän arvossa sitä, miten puhuttiin toisaalta tähän siihen, että on maksukykyä ja toisaalta sen käytetään kaikkia välineitä, joilla voidaan reagoida tilanteeseen paikan päällä. Sitten tällainen lisätieto Jemenistä. Minusta on hyvin tärkeää korostaa sitä, että yli puolet humanitaarisesta henkilöstöstä, jonka pitäisi olla Jemenissä, odottaa ulkopuolella viisumeitaan. Joten kun me puhumme vastuusta, vastauksesta. Meidän täytyy antaa myöskin täydet, täyset selostustilanteesta. Me voisimme mahdollisesti tehdä paljon enemmän ja paljon paremmin Jemenissä, jos <clears throat> humanitaariset työntekijät voisivat olla paikan päällä, samoin myöskin avunantajat. Ja tällä hetkellä Jemenin hallitus ei ole siis nyt heinäkuussa 2018 eteenpäin myöntänyt viisumita lainkaan ja nyt on jo marraskuu. Tämä on hyvin tärkeä tieto. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan Sahelista. Herra Beasley <clears throat> mainitsi myös Sahelin alueen. Haluaisin vain mainita Chadin. Äskettäin olimme paikan päällä eh, teidän johtajanne kanssa ja FAOn, UNICEFin ja Maailmanpankin edustajien kanssa – paikan päällä. Halusimme nähdä, mitä on tarpeen tehdä. Ja Chadissa 400 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. Kaksi miljoonaa ihmiset tarvitsee elintarvikeapua. Tämä ei ole pelkästään asia, joka liittyy johonkin konfliktiin. Totta kai konflikti vaikuttaa Chadin ja myöskin Chadin järven kriisi. Myöskin Libyan kriisi vaikuttaa. Sitten on Chadin pakolaisia, on taloudellinen kriisi. Joten hallituksen työntekijät ovat olleet lakossa kuukausia. Jos menee Jamenan ulkopuolelle, valtio ei näy millään muotoa mitenkään. Joten minusta, jos katsotaan tällaisia tilanteita kuin joka valitsee Chadissa tai koko Sahelin alueella, sitten mainitsitte lukuisia eri paikkoja. Haluaisin kuitenkin mainita, kun on puhuttu paljon äh, äh, humanitaarisesta avusta ja sitten sen yhteydessä kehitystyöhön. Monissa Sahelin maissa ollaan nyt siirtymässä kehitysyhteistyöstä äh, jälleen kerran humanitaarisen apuun, mikä on kielteinen kehityssuunta. Ja tietysti ilmastonmuutos on sekin joka vaik- asia, joka myös vaikuttaa tähän. Sitten vielä yksi sana Bangladesista, yksi lause, jossa sanoa. Me teemme todella paljon yhteistyötä Cox Bazaarissa ja meidän täytyisi tehdä enemmän äh, tehdä työtä, joka perustuu käteisen käyttöön ja pitää saada hallitus hyväksymään se. Kuinka kauan David oletkaan ollut tässä tehtävässä Alle kaksi vuotta. On aivan selvää, että teette kovalla drivilla työtänne maailman ruokaohjelman johdossa. Toivottavasti ensi vuoden alussa pääsemme tutustumaan Turkin hankkeeseen, eli hienoa, että pidätte Yhdysvaltain sitoumuksista kiinni. Me teemme oman osamme, jotta hallitukset rahoittavat myös ruokaohjelmaa. Kiitos siitä, että olitte vieraanamme ja Tulkaa taas uudelleen vieraksi. No, <laughs> I Sorry, can, can people who are leaving at the back, can we ask the staff that the people who jos ihmiset poistuvat salista, niin poistukaa hiljaisesti. Me olemme esityslistalla nyt jo aikataulustamme jäljessä. Kiitos. Siirrymme nyt kohtaan kahdeksan. EUn ja Afrikan kumppanuuden vahvistaminen. Tämä aihe on esityslistalla, koska silloin kun unionin tila puheenvuoro kuultiin, niin komission puheenjohtaja Juncker ilmaisi, että Afrikka nousisi esityslistalla tärkeysjärjestyksessä ja meillä on strategiakin ja olemme keskustelleet näiden strategioiden merkityksestä. Viime viikolla puhemies Tajani, kun Merkel oli vierailla, korosti äh, Afrikan merkitystä ja myös äh, liittokansleri korosti, miten tärkeää EUn ja Afrikan kumppanuussuhde on. Haluamme nyt saada näistä tiedonannoista hieman parempaa käsitystä ja arvioida tilannetta. Mehän tiedämme, että EUn ohjelmia kehitetään ja niissäkin keskitytään nyt Afrikkaan uudella tavalla. Kun Duns ja Marietta Jager ovat Äh, meille puhumassa nyt DEFCO-pääosastosta. Myös Jonas Jönsson on paikalla ulkosuhdehallinnosta no, ja hän käyttää sitten lopuksi puheenvuoron. Ensin pääosasto DEFCO ja Kuun Duns ensin. Olkaa hyvä. Thanks, uh, thanks a lot. Kiitokset. Puhun lyhyesti. Aikaa ei ole paljon. Äh, ensinnäkin tässä tiedonannossa kyse on siitä, kuten tässä jo Linda sanoikin, siitä, että Afrikka on hyvin tärkeä ja vähittäin se jatkuvasti kipeä poliittisella esityslistalla korkeammin. Viime vuonna meillä oli EU-Afrikka huippukokous ja siellä hyväksyttiin useita uusia julkilausumia. Abidjan julkilausuma muun muassa. Ja nyt tarkoituksena on sitten ryhtyä toimiin täältä pohjin ja tämä laitettiin tietysti käyntiin kehityspolitiikan puitteissa liikkeelle. Tietysti molemmin puolin on halua toimia hiukan modernimmin tässä suhteessa, saada modernia sisältöä. Sitten toisaalta tehdään työtä siinä, kuinka käytännössä hallinnon turvallisuuden ja rauhan yhteisymmärryspäätökirjaa laitetaan käytäntöön. Ja sitten tietysti ovat myöskin Abidjanin EUkin kilausuman nämä kehitysluvut. Kun Juncker puhui unionin tilasta, hän myöskin totesi, että nyt on tullut todella aika, että voidaan antaa todellinen sysäys tälle taloudelliselle kehitykselle ja kehitys työlistalle. Ja tässä todella nyt otamme tämän todella lähtölaukaukseksi. Meillä on yksi suuri keskeinen tavoite, joka on tietysti se, että luomme työpaikkoja. Työpaikkojen luominen on hyvin tärkeä kysymys Afrikalle ja myöskin Afrikan kansoille. Toiseksi, kun tästä lähdemme liikkeelle, niin tarkoituksena myöskin identifioida keskeisiä tapoja, kuinka työpaikkoja voidaan luoda ja miksi voidaan, mitä investointivälineet voidaan käyttää. Hyvin monissa raporteissa, joita on julkaistu viime kuukausien aikana, todella todetaan, että Afrikassa on paljon potentiaalia ja se on valtava. Kiinnostusta on myöskin valtavasti ja rahoitus myös on sitä samaa luokkaa myöskin. Kun sitten investointien kautta jotta Afrikka pystyy kehittymään ja saa myöskin lisäarvoa taloudelleen ja pystyy myöskin hyödyttämään omia kansalaisiaan. Ja tässä ei nyt puhuta tietenkään monikansallisista yrityksistä, vaan todella aika pienistäkin yrityksistä, mutta paikallisista yrityksistä, joissa ihmiset työskentelevät, niin tällä on todellista merkitystä. Keskeisenä tavoitteena ovat siis työpaikat, sitten keskeisenä välineenä ovat investoinnit ja keskeisimmät liittolaiset ovat tietysti niitä, jotka sitten tämän toteuttavat. Ja ensimmäisenä tietysti meidän täytyy ryhtyä parantamaan investointia yritysympäristöä. Ja se johtaa tietysti keskeisiin kysymyksiin hallintoon, oikeusvaltion, korruptioon, siihen, kuinka valtioiden instituutioita lähdetään vahvistamaan ja rakentamaan. Ja sitten toinen vaihe on varmasti vielä tärkeämpi, ja erityisesti kun ajatellaan näitä innovatiivisia lähtökohtia, kaikissa olemassa olevissa aloitteissa riskit tietysti ovat aina olemassa, joten kysymys onkin se, kuinka me voimme toimia, jotta jollain tavalla voisimme vähentää riskiä siellä, missä riskit tekevät työpaikkojen luomisesta ja investoinnista mahdottomia. Ja kolmas vaihe, osa on tässä markkinoiden rakentaminen. Jos investoidaan ja tuotetaan tavaroita, palveluita ja tarkoituksena on sitten tuottaa markkinoille, niin kansalliset markkinat ovat usein liian pieniä. Ähm, Afrikka tietysti on hyvin ähm, mielenkiintoinen, äh, tärkeä äh, manner, tarvitaan äh, vapakauppasopimus. Ja sitten vielä neljänneksi hyvin tärkeää on myöskin muistaa, että me tarvitsemme sellaisia ihmisiä, jotka ovat kykeneviä tekemään näitä töitä, joita työpaikoissa tarvitaan. Tämä tarkoittaa eri koulutusvaiheita ja kouluja tietysti. Tarkoituksena tässä loppujen lopuksi on, että nämä neljä eri osa-aluetta ja vaihetta luodaan, tuodaan yhteen ja että toteutetaan ne käytännössä. Viimeisenä seikkana vielä haluan todeta, saavuin siis juuri taannoin Johannesburgista osallistuimme siellä Afrikan investointifoorumiin ja yhdessä paneelissa olin mukana siinä keskusteltiin Togosta. Se osoitti todella hyvin, mitä haluamme tehdä. Togossa yksi keskeisimmistä painopisteistä on se, kuinka sähköistetään maaseutualueet. Kun sähkö tuodaan maaseudulle, niin samalla pystytään ottamaan käyttöön kouluja, terveydenhuoltoa, mahdollista pienimittaista yritystoimintaa Yksityissektori on kiinnostunut tämän tekemisestä, joten ei ole tietenkään tarkoitus käyttää mitään virallista kehitysapua tämän tyyppiseen toimintaan. Yksityinen sektori on siis jo paikalla ja myöskin pankit, kuten Afrikan kehityspankki, pystyvät myöskin lainoittamaan näitä yksityisen sektorin toimijoita. On kuitenkin olemassa aina tiettyjä riskejä, ja tässä me voimme tulla mukaan, ja Marjeta varmasti puhuu tästä vielä lisää. Eli me pystymme antamaan takuita, joka antaa mahdollisuuden pehmentää näitä mahdollisia riskejä. Tämä on asia, jota jo tällä hetkellä toteutetaan ja se tuottaa tuloksia kaikki ne muine etuineen ja ihmiset tietysti tästä paikan päälle hyötyvät. Tämä on todella sen, se ydin, jota tässä nyt tässä asiassa pyrimme tekemään. Kiitos. Yes, thank you. I'll be even more brief. Um... vielä lyhyt sanaisempi, kun hän sanoi, että itse asiassa kysymys on todellakin työpaikoista ja investoinneista. Minä olen juuri palannut äh, Jupekista ja me olemme keskustelleet tänään, Linda varmaan muistat hyvin, artikla 1 menettelys, 11 menettelystä, miten varmistaa se, että siellä missä mahdollista eurooppalaiset ovat johdossa voin hyväksyä menettelyn ja totesin, että tämä toiminnasta vastaava toiminta antoi sopimuksen 30. ja antoi 5,1 miljardia takuut koko summalle, siis tällaisen myönteisen lausunnon. Ja me olemme nyt sopimusten tekemisvaiheeseen, jossa teemme nämä sopimukset. Me siis rakennamme EFSDn ja ulkoisen investoinnitelman varan, jossa pyrimme saamaan houkutolta mukaan yksityissektoria. Yhdessä afrikkalaisten allianssin kanssa olemme hyväksyneet uuden tiedotteen, jolla pyritään tehokkaan parhautukseen arkkitehtuurin investoinneille, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Ja tietysti eh, me haluamme päästä eteenpäin miljardeista eh, triljooniin ja, ja pyrimme samaan aikaan tämän eh, yksityisen sektorin osallistumisesta tarvitaan. Haluamme saada mahdollisimman suuren kehitys vaikutuksen rajallisilla resursseillamme, joten investoinnilla on tässä todella avaintu rooli, koska niillä on voimakas vaikutus työpaikkojen luomiseen ja kasvuun. Haluaisin kuitenkin todeta, että vaikutuksella en tarkoita pelkästään luotonantovolyymiä, vaan myöskin täydentävyyttä, jolla pyritään saamaan aikaan se, että meidän budjettivaroillamme siis saataisiin hankkeet liikkeelle. Kokemukset ja, ja eri rahastojen intressi, eli me olemme tämän 5,1 osalta tämän takuun, ja me päättäneet laajentaa takuita investointiportfolion osalta ja myöskin keskustella jäsenvaltioiden Given architecture. Mikä voisimme käyttää tätä paremmin, jotta voisimme olla tehokkaampia ja osallistavampia ajatellen kehitysvaikutuksesta. Meillä oli ensimmäinen järjestys keväällä ja toinen lokakuussa. Haluaisin kiittää parlamenttia aktiivista osallistumisesta ja ja tavoite on nyt se, että maksimoidaan EUn investointien vaikutus kolmansissa maissa ja ehdotamme tällaista ulkoisten investointien alustaa, jolla olisi avoin rakenne, koska olemme havainneet myöskin eh, tässä eh, kestävän kehityksen rahastos, eh, rahaston toiminnassa, että tätä kautta voidaan saada aikaan enemmän avoimuutta, kun on tällainen avoin, tasa avoin järjestelmä, eli voidaan saada aika myöskin lyhytaikaisia investointeja, jotka voivat mennä ulkoisiin investointeihin, joita voidaan tukea EU-budjetista ja niin mitä täysin palvella politiikan tavoitteita, jotka neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat asettaneet ja keskittyä nimenomaan tuloksiin. Tämä olisi todellakin hyvin voimakasta politiikkaa ja totta kai yhteistyö rahoituslaitosten kesken on olennaista. En aio palata koko tähän tiedotteeseen. Tiedän, että pystyt lukemaan sen. Ja on tärkeää, että meillä on kaksi eri tasoa. Ensinnäkin niin siis tämä politiikan ohjaus rahoituksen monivuotisen ohjauksen kautta ja sitten EU komissio käyttää EUn rahoitustakuuta riskinarvion yhteydessä. Me halua siis päällekkäistää sitä, mitä pankkitoiminta on, mutta Samasta rakenteesta kuin meillä on ollut myöskin ää, eh, eh, tässä ää, eh, kestävän kehityksen rahaston johdon jossa meillä on myöskin on mukana, eli sen osalta käytettyä toimintaa ja myöskin pyrimme käyttämään EU-pohjaisen pankkien kansainvälisen investointipankkien hankkeiden toteuttamiseen. Niin kuin sanottu, yksityissektorin osallistuminen on todellakin ratkaisevan tärkeää, mutta olen iloinen jos voin mahdollisesti vastata esiin nouseviin kysymyksiin. Monet kiitokset. Ehkä voitte käyttää kuulokkeita, ne, jotta ymmärrätte paremmin. Ja, herzlichen Dank. Monet kiitokset näistä alustuksista, monet kiitokset. Te totesitte, että nämä neljä pilaria – Afrikan allianssin osalta halutaan yhdistää toisiinsa. Minua kiinnostaisi vielä eräs toinen yhteys. Meillä on nyt tämä uusi allianssi Afrikan kanssa, jota komission puheenjohtaja, josta komission puheenjohtaja teki ilmoituksen, Juncker teki ilmoituksen, joka on jo käynnistynyt, niin kuin olen kuullut. Mutta minua hiukan kuitenkin yllättää tämä siksi, että olemme käynnistäneet neuvottelut kotonuun jälkeisestä tilanteesta. Eli miten nämä prosessit, missä yhteydessä ne ovat toisiinsa. Me vihreät olemme alusta asti olleet sen puolesta, että että AKT osalta edistettäisiin alueellisuutta näissä suhteissa, mutta oli päätetty sitten tästä yhteisestä toiminnasta, mutta olenkin yllättynyt, kun saa kuulla, että on olemassa tällainen uusi ohjelma, kun neuvottelut kotonuun jälkeisestä tilanteesta vastaavat käynnistyneet. Joten tähän liittyy vielä kolmas prosessi, nimittäin mehän neuvottelemme edelleenkin monivuotisesta rahoituskehyksestä, miltä tilanne sen osalta tulevaisuudessa näyttää, miltä näyttää rahoitus, miltä näyttävät uudet ulkoiset välineemme, MD, ICI, ja sitten on vielä näitä kansallisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi Saksassa on tällainen Marshall-suunnitelma Afrikalle. Näen, että on lukuisia prosesseja, jotka ovat rinnakkaisia. Miten, nämä sitten, miten tämä näkyy sitten neuvotteluissa? Ja sitten oli vielä kuullut, en tiedä, ehkä te jo mainitsittekin tämän, olette kuullut sen, että Afrikan unioni on nyt myös päättänyt, että se haluaa ottaa AKT-suhteista Aan irralleen, eli Afrikan puolella näyttäisi olemaan suurempaa kiinnostusta suoriin suhteisiin Eurooppaan, kehittää näitä suoria suhteita. Miten tämä kaikki tulee viime kädessä sitten vaikuttamaan neuvotteluihin? Miten komission jäsen, joka vastaa asiasta, tulee sitten ottamaan tämän esille neuvotteluissa? Uh, ja sitten kysymys varapuheenjohtajalta. Olkaa hyvä. Mirja Vehkäperä. Thank you, thank you Madam Chair. Um, I'm very happy. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siitä, että Eurooppa ja Afrikka ovat nyt luomassa uutta suhdetta ja ovat löytymässä uuden kumppanuuden keskenään. Investoivat ja luovat työpaikkoja. Tämä on loistava ajatus. Ja tällä alalla onnistumme aika hyvin. Mutta minulla olisi kysymys humanitaarisesta kehityksestä, ikään kuin vanha asia. Mitä sillä alalla tapahtuu? Unohdammeko tässä vanhat toimet, kun ryhdymme uuteen? Toivon, että näin ei olisi, mutta mikähän tilanne nyt on toisaalta uusien ja toisaalta vanhojen kehityspolitiikan osien välillä? Kiitos. Ja sitten puhujat äh, pääosasto Defkosta saavat vielä lopuksi puheenvuoron, mutta Jonas Jonsson nyt tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos paljon. Äh, tärkeimmät asiat ovat tulleet sanotuiksi, mutta äh, Abidjanin jälkeen olemme sopineet myöskin tämän vuoden toukokuussa yhteisymmärryspöytäkirjasta hallinnon turvallisuuden ja rauhan osalta ja tämä todella myöskin on osa tätä kumppanuutta, joka muotoutuu nyt. Ja tietystikin tässä äh, kirjassa erityisesti äh, keskitytään juuri demokratiaan, hallintoon, vaalitarkkailuun ja tietysti myöskin äh, ennaltaehkäisyyn ja rauhan takaamiseen ja niin poispäin. Joten tarkoitus on siis turvallisuudesta, rauhasta. Ja nyt mietimme sitten sitä, kuinka tämä yhteisymmärryspöytäkirja voitaisiin toteuttaa. Ja tietysti tämä on hyvin tärkeää tässä kumppanuuden puitteissa seurata, kuinka Abidjanin julkisohjelma toteutuu ja kuinka sitten nämä hallitusten ja valtioiden päämiesten sopimat asiat etenevät ennen seuraavaa huippukokousta. Ja tietysti me seuraamme tätä ja ministerikokouksessa myöskin tämä asia otetaan esille. Se on ensi vuoden aikana, kuten tuossa huippukokouksessa sovittiin siis Afrikan unionin ja EUn, unionin, EUn välillä, joten tarkastelemme myöskin etenemistä näillä erityisillä osa-alueilla. Kiitos. Kuunko vastaa ensin? Um, thanks a lot. Um... Kiitoksia näistä eri prosesseista. Tilanne voi näyttää monimutkaiselta, mutta ei se välttämättä sitä ole. Lähtisin liikkeelle tästä kumppanuudesta. Kumppanuksella pyritään saamaan tuloksia aikaan yhdessä sovittujen sitoumusten suhteen jäsenvaltioiden ja Afrikan kumppaneiden välillä yhteisessä kokouksessa Abidjanissa. Tätä pidetään lähtökohtana ja nyt toiminta käynnistetään tämän kumppanuuden puitteissa. Aivan niin kuin Jonas totesi, niin Abidjanin julkilausuman toinen osa, joka liittyy rauhaan, turvallisuuteen ja hallintoon, on nyt otettavana käyttöön. Ja sitä käsittelee myös tämä yhteisymmärryspöytäkirja. Kumppanuudessa haluamme huomioida myös sen, mitä jäsenvaltiot tekevät. Juncker ehdotti kumppanuutta. Sen Afrikan kumppanit ovat ottaneet hyvin vastaan ja tämän lisäksi myös omat jäsenvaltiomme ovat sen ottaneet hyvin vastaan. Tämä on tulossa esityslistalle myös jäsenvaltioiden kesken ja näyttää siltä, että jäsenvaltiot ovat innokkaina ryhtymään työhön ja sitoutumaan tähän työhön jäsenvaltiot ja me teemme samankaltaista työtä. Koordinaatio on tärkeää ja näin saamme sitten suurempia vaikutuksia aikaan koordinoidulla työllä. Tämä pätee totta kai G20-sitoumukseen, sopimuksen suhteen, tässä Saksa johtoroolissa. Ja tämän agendan keskiössä ovat kohdemaat, me teemme yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Meillä on näitä niin sanottuja kasvu- ja työpaikkasopimuksia kumppanimaiden kanssa. Tarjoamme alustan sille, että varmistetaan johdonmukaisuus eu toimien suhteen näillä eri aloilla ja tämän lisäksi luodaan johdonmukaisuutta myös jäsenvaltioiden toimien suhteen ei nyt ihan voida puhua yhteisohjelmoinnista, mutta joka tapauksessa haluan, halutaan parantaa yhteistyötä ja äh, tulevassa ensi maanantain kokouksessa osaltaan tästä on myös kyse. No sitten tuleva monivuotinen rahoituskehys. Tällä hetkellä to- toimimme ikään kuin jatkona nykybudjetille ja tämänhetkiselle monivuotiselle rahoituskehykselle. Mutta jos katsotte ehdotuksiamme, niin näemme, että tässä ei ole minkäänlaisia ristiriitoja, vaan päinvastoin vallitsee johdonmukaisuus sen suhteen, mitä nyt tehdään MFFssä ja mitä on ehdotettu ja mitä olemme ehdottaneet uudelle kaudelle teille ja neuvostolle. Eli johdonmukaisuus vallitsee ja oikeastaan voidaan ajatella, että tuleva MFF on vanhan MFF jatkoa. No sitten kotonun jälkeiset neuvottelut. Neuvottelut ovat nyt käynnistyneet ja lähtökohtana on keskittyä perusteisiin, niihin seikkoihin, jotka yhdistävät eri osa-alueita. Ja alkuvuonna sitten päästään todennäköisesti neuvottelemaan alueellisesta pilareista – Yksi pilareistahan on Afrikan pilari. Ja tämän pilarin alaisuudessa tämänhetkinen lähtökohta neuvotteluille luonnollisesti on se viite, joka meillä on. Eli, Afrikan, eli Abidjanin julkilausuma. Tämä on se viimeisin yhteinen agenda, jonka olemme yhdessä Afrikan unionin kanssa määritelleet ja josta on sovittu hallitusten ja valtionpäämiesten tasolla. Eli neuvottelujen yhteys kotonun jälkeiseksi kaudeksi ja toisaalta sen suhteen, mitä nyt teemme Afrikassa, ei ole, eivät ole mitään erillisiä kysymyksiä, vaan tässä on selkeä kytkentä ja johdonmukaisuus. No sitten toinen kysymys, joka liittyi tähän perinteiseen kehitysagendaan. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin katson, että kyse on pitkälti perinteisestäkin kehitystyöagendasta. Kumppanuuden puitteissa jatkamme pitkälti sellaisia seikkoja, joita olemme jo aiemminkin tehneet. Ja kyse on pitkälti siis perinteisestä kehitysagendasta, mutta pyrimme nyt saamaan tälle uutta lisäpontta ja johdonmukaisuutta eri osa-alueiden välille. Jos havaitsemme, että työpaikkojen luonnille on tietyillä aloilla mahdollisuuksia, niin sitten on varmistettava, että se mitä tehdään koulutuksen alalla sopii yhteen eh, työpaikkojen luomisen tavoitteiden kanssa. Varmasti tämä aihe huolestuttaa yhtä lailla Afrikassa kuin täällä Euroopassakin, eli toisaalta koulutuksen ja toisaalta työmarkkinoiden tarpeet me pyrimme varmistamaan, että ponnistelut koulutuksen alalla tai esimerkiksi teknisen koulutuksen alalla johtavat todella työpaikkojen syntymiseen. No tästä pääsenkin toiseen vastausosaani. Ei ole havaittamissa sitä, että, että joitakin toimijoita suljettaisiin äh, tämän työn ulkopuolelle kun kyse on esimerkiksi vesihuollosta, sanitaatiosta, niin Nämä ovat edelleenkin tärkeä osa kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä. Osa haasteista liittyy hallintoon. Ne ovat edelleenkin keskeisessä osassa aivan normaalia kumppanuusagendaamme näiden maiden kanssa. Eli ei tässä mitään aiheita sysätä ikään kuin ulkokehälle. Kun kyse on kehityksestä ja työpaikoista, niin haluamme johdonmukaisuutta ja tehokkaampaa, ponnekkaampaa työtä. This new architecture. Tämä uusi arkkitehtuuri, siinä on kysymys täydentävyydestä ja tietysti perinteinen kehitysohjelma, ne jatkuvat näiden, siis näiden lisäksi, joita on olemassa ja näiden takuivälineiden ja muiden lisäksi me näitä pidetävä mitään pois. Myöskin tietysti tämä yhteiskehitys yhteisten humanitaarisen välillä välejä, kestävyyden rakentaminen, kaikki ne hankkeet, joita me toteutamme kollegoiden kanssa ekopääosastolla, kaikki tämä tulee jatkumaan. Tietysti kollegat sitten perehtyvät kaikki näihin kysymyksiin uuden ohjelman yhteydessä. Yhteisesittelijöiden mietintö on nyt viimeistelyvaiheessa, sitten se menee käännettäväksi. Nämä varmasti ovat tärkeitä aiheita keskusteluissa haluan kiittää nyt komission edustajia ja ulkosuhdehallinnon edustajia siitä, että ovat paikalla ja selittävät meille näitä kysymyksiä. On tärkeää, että saamme EUn Afrikan kumppanuuden nyt uudelle uralle ja modernisoiduksi. Kiitoksia. Colleagues, I'm going to move quickly to item nine. Kollegat, sitten menemme nopeasti kohtaan yhdeksän. Minun pitäisi nyt poistua paikalta, mutta aivan nopeasti esittelen seuraavan aiheen. Ja sitten Enrique Guerreiro saa puheenvuoron. Hän on puheenjohtajana sitten viimeisessä pätkässä tämän illan kokousta. Nyt kohta yhdeksän. Tässä kyse on suosituksesta korkealle edustajalle ja neuvostolle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta komission tuella neuvostolle, neuvoston päätökseksi Euroopan rauhan rahaston perustamisesta. Tämä on osa MFF-pakettia. Nyt meillä on Afrikan rauhan rahoitusväline rauhanrahasto ja komission ehdotuksessa kyse on jäsenvaltioiden rahoittamasta budjetin ulkopuolisesta äh, rahaerästä, jolla rahoitettaisiin rauhanturvaoperaatioita. Me tiedämme, että sopimus ei salli sitä, että unioni äh, rahoittaa toimia, joilla on sotilaallinen tai puolustusulottuvuus. Ja sen takia meillä on ollut äh, kehitysrahasto ikään kuin ulkopuolisena eränä. Kyse on hallitusten välisestä rahastosta. Näin ollen parlamentilla on rajalliset toimivaltuudet tässä kysymyksessä. SEDE, alivaliokunta, ulkoasian valiokunnassa antaa äh, lausunnon aiheesta. Teknisistä syistä, en edes muista mitkä säännöt ovat tässä. deve valiokunta ei voi antaa virallista lausuntoa SEDE-valiokunnalle. Kuitenkin koordinaattorit kokivat, että on tiettyjä tärkeitä seikkoja, joita meidän tulisi korostaa SEDE-valiokunnan kollegoille. Ehdotimme sitä, että minä puheenjohtajana esittäisin lyhyitä tarkistuksia, joista toivottavasti ei tule kiistaa, ja joissa keskityttäisiin meidän valiokunnallemme tärkeisiin kysymyksiin. Ensinnäkin täytyy luoda yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin, toisaalta ihmisoikeuksiin ja kolmanneksi korostaa sitä, että meidän mielestämme sotilaskuluja ei tulisi rahoittaa kehitysyhteistyöbudjeteista, vaan aivan erillisestä välineestä tai rahastosta. Tästähän puhuttiin viime vuonna, kun puhuttiin valiokunnassa ICSPstä ehdotan nyt yhdeksää tarkistusta, josta sitten äänestetään yksi kerrallaan ja koordinaattorit poliittisista ryhmistä ovat kertoneet, että he tukisivat näitä tarkistuksia. Ne lähetetään sitten, jos, ne sovi, jos niistä sovitaan, CD-valiokunnalle ja sitten toivottavasti CD-valiokunta mietin talousunnossaan välittää nämä neuvostolle. Ulkosuhdehallinto on edustettuna, kuka sieltä onkaan paikalla. Commission. Ja komissiokin. Minulla ei ole nyt nimiä tässä edessä. Ne voitte kenties esitellä itsenne. Thank you very much, many. Kiitos. Nimeni on Hakim tässä. Ja tulen Pan-Afrikka-osastolta. En nyt anno mitään erityisiä lausuntoja antaa tästä asiakirjasta, mutta ehkä joitakin täsmennyksiä vain siitä, minkälainen rahasto tässä on kysymyksessä. Tässähän on tarkoitus luoda se yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alla, eli Tämä ei ole komission ehdotus, vaan ehdotus tulee korkealta edustajalta ja se saa tietysti komission tuen. On siis mahdollista, että toiminnoja näin ja näin tätä käytetään ensimmäistä kertaa aiemmin. On ollut vain korkean edustajan ehdotuksia tai sitten komission aloitteita. Tarkoituksena on todellakin se, että luodaan budjettirahasto näille toimille, joissa kysymys on sotilaallisen puolustuksen vaikutuksista. Se ei ole virallisesti osa monivuotista rahoituskehitystä, vaan se on synkronisoitu tähän ja teknisesti se ei kuitenkaan ole osa monivuotista rahoituskehitystä, eikä siis komission ehdotus. Se on kehitelty samaan aikaan, kun mietittiin sitä, kuinka voitaisiin ottaa käyttöön välineitä, jonka voidaan erilaisia kehitykseen, laajenemiseen, mm, humanitaarisen apuun, naapuruuteen ja turvallisuus- ja ulkopolitiikan tarpeisiin luotavia välineitä, mitä välineitä voitaisiin käyttää ja tässä, äh, tässä ei ole kysymys siis oikeastaan pelkästään vain äh, kehityspolitiikan instrumentista, koska silloinhan äh, se eri tavalla suhtautuisi budjettiin, joten kysymys on erillisistä osista siis. Thank you very much. Thank you very much. There wasn't... Kiitos. Te olette siis ainoana edustajana paikalla tänään. kävi selväksi, että jotakin uusia välineitä me kyllä tarvitsemme. Olemme havainneet, että kaikki aika ja energia ja raha, mikä käytetään esimerkiksi koulutuksen äh, armeijan alalla, niin emme pysty tarjoamaan esimerkiksi kunnon uniformuja. Ja tämä on osoittanut, minkälainen kuilu vallitsee EUn kyvyssä rahoittaa tämän tyyppisiä aloitteita – jotka sinällään ovat kyllä tervetulleita. Huomenna kollegat esitämme nämä tarkistukset, niistä äänestetään ja ne sitten välitetään sedelle. Kukaan ei nyt pyydä puheenvuoroa tästä, joten voin nyt antaa puheenjohtajan tehtävät Enrique Kerorelle. Hän on suostunut toimimaan tästä eteenpäin puheenjohtajana. Tavataan huomenna. So, colleagues. Rakkaat kollegat, nyt siirrymme keskusteluun, jossa on eh, kyse komission ehdotuksesta eh, Erasmuksesta, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta siis. Ja tämän eh, tavoitteena on korvata nykyinen Erasmus Plus ja myöskin luoda äh, ennen pitkää eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Ja tarkoituksena on myöskin saavuttaa paremmin ja enemmän eri ikäisiä ja eri kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista taustoista tulevia ihmisiä, myöskin huonommista lähtökohdista tulevat äh, mukaan lukien myös vammaiset ja maahanmuuttajat sekä äh, syrjäisillä alueilla asuvat kansalaiset ovat tässä kohteena. Tähän ehdotukseen liittyy myöskin sellainen ulottuvuus, että tarkoituksena on syventää kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Ehdotetaan, että tämän ulottuvuuden rahoitus tulisi uudesta ulkoisen rahoituksen instrumentista, NDICIstä, ja että summista päätettäisiin rahoituskausi vaiheessa, vaiheessa kun kysymys on monimuotoisesta tavoiteohjelmista, mutta sitten ne kuitenkin toteutettaisiin Erasmus-asetuksen kautta. Tässä on vain joitakin heikkoja viitteitä tähän ulkoiseen ulottuvuuteen, Erasmus-asetuksen luonnokseen ja sen takia me täällä tätä asiaa pohdimmekin. Kultvaliokunta on tässä pää, on oma on, on vastuuvaliokuntana ja sen Aikataulu on tiukka siellä. Äänestetään valiokunnassa 21.22. päivä tammikuuta 19. Esittelijä tai valmistelija on Ignacio Corrao ja annankin nyt puheenvuoron hänelle. Ole hyvä. Bueno, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Okay, so the commission proposal to establish the... Komission ehdotus perustaa Erasmus-ohjelma koulutusalan ohjelmaksi. Kattaa siis Erasmus Plus-ohjelman kaudelle 14.20. Ja kyse on liikkuvuuden ja yhteistyön ohjelmasta ja poliittisesta vuoropuhelusta. Kansainvälisen ulottuvuuden rahoitus tulee ulkoisen rahoituksen välineistä niiden asetusten mukaisesti. Tarkoitus on edesauttaa kehitystä kolmansissa maissa mukaan luettuna kehitysmaat ja erityisesti huomioida nuoret keskeisenä osana, kun pyrimme rakentamaan selviytymiskykyistä yhteiskuntaa. Varmasti voimme tämän ehdotuksen yleispyrkimyksiin yhtyä, mutta olen kuitenkin huolissani kansainvälisen ulottuvuuden puutteista ja yhteydestä unionin ulkoisten, ulkoisten politiikkojen tavoitteiden suhteen. Kestävä kehitys on otettava ehdottomasti huomioon, kun määrittelemme prioriteetteja yhteistyölle. Tätä valiokunta on hiljan korostanut myös kollega Pionin mietinnössä, ja josta käsite- jota käsiteltiin viime viikolla täysistunnossa. Tästä syystä ehdotan 12 tarkistusta lausunnossani. Tarkistusten pyrkimyksenä on varmistaa, että toimimme johdonmukaisesti niiden arvojen ja periaatteiden kanssa, joita unionissa on, sekä myös ulkoisten politiikan tavoitteiden kanssa. Ennen kaikkea pyritään siis köyhyyden poistamiseen. Haluamme, että ohjelma edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden ja, kestävän, ja kansainvälisen ulottuvuuden toteutumista niin, että kohdellaan kolmansia maita kumppanimaina ja pyritään köyhyyden poistamiseen kumppanimaissa. Ohjelmoinnissa on kunnioitettava kumppanimaiden omistajuutta. Halutaan edistää myös kiertomuuttoa ja estää aivovuotoa yhdistämällä liikkuvuustoimiin toimenpiteitä, joilla kannustetaan opiskelijoiden ja tutkijoiden kotiin palaamista. Haluamme, että myös haavoittuvat ryhmät voisivat osallistua ohjelmaan ja voitaisiin tarjota myös erityisryhmille, kuten vammaisille, pääsy tämän ohjelman piiriin. Haluamme varmistaa, että ohjelman loppuarvio, joka toteutetaan komissiossa, sisältää aivan erityisen panostuksen kehitysyhteistyöhön ja työhön kentällä. Luotan teidän yhteistyöhönne, jotta voin vielä tekstin luonnostani viimeistellä ja parantaa ja mielelläni keskustelen kanssani ja myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, jotta voimme varmistaa sen, että yhteiset tavoitteet myös tällä alalla toteutuvat. Eh. Kiitos Ignacio. Komissio ehkä haluaa käyttää puheenvuoron. Gracias, presidente. Uh, I will speak in English. Kiitos, hän puhuu englantia. Niin, Hyvää iltapäivää. Olen Bernas Terio DEFCO-pääosastolta ja koordinoin toimintaa Haluaisin nyt ottaa muutaman asian esille. sanoa, että minä pidän hyvänä yleisesti katsottuna tätä lausuntoa, joka valiokunnassa on syntymässä Erasmuksesta, joka ottaa huomioon nimenomaan kansainvälisen ulottuvuuden ohjelmassa. Ja on erittäin tärkeää, että voimme tehdä työtä ulkoisten toimien osalta, eli tämä pyrkii käynnistämään se, mitä me pyrimme saman aikaan NDICin puitteissa. Pidämme tärkeänä rakennetta, niin kuin olemme esittäneet, ensinnäkin, ensinnäkin on tämä NDICI, joka on laaja väline, joka palvelee ulkoisia toimia ja jolla on omat periaatteensa ja niitä ne tukevat EUn periaatteita ja arvoja. Siinä on monia periaatteita, jotka tämä on sellainen, mitä pitää soveltaa silloin, kun käytämme rahoitusta Erasmuksesta. Eli kun tämän kansainvälisen ulottuvuuden rahoittaminen Erasmuksesta tulee DCIstä ja laajentumista edeltävästä välineestä, se merkitsee sitä, että ne voidaan paremmin kuvata meidän mielestämme näiden välineiden kautta siis naapuruskehitys- kehitys- ja kansainvälinen yhteistyövälineen NDICin ja IPAN kautta ajatellen monivuotista ohjelmaa, meillä on jo periaatteita, joita voidaan panna toimeen. Vähitekehittyneet maat, havoittavat ryhmät ja niin edelleen. Tämä on tärkeää ajatellen nämä kehittyvät maat ja vähiten maat, niiden huomioittaminen on, on välttämätöntä että tuetaan tämän NDICI-välineen kautta, joka on pääväline, jossa tämän tyyppinen toiminta pitäisi pitää sitten. Nämä, te puhutte artiklassa 16 jossakin tarkistuksessanne, jossa puhutaan assosioituneista maista, maista, jotka maksavat maansa maksun voidakseen osallistua Erasmuksen NDICIin osalta. Nämä maat tulevat saamaan suoraan rahoituksen NDICistä, joten artikla 17, joka koskee muita maita – on se, joka koskee rahoitusta, jota annetaan NDICin puitteissa. Odotan mielenkiinnolla, mitä tarkistuksia tulette tekemään. Gracias, eh, algún... Kiitos. Haluaisivatko valiokunnan jäsenet käyttää puheenvuoroja? Jos ei, ja kyllä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitoksia valmistelijoille ja, ja, raportoijalle. Äh, olen erityisen tyytyväinen. Okay, maybe I wait for a couple of minutes. Seconds. Okay. Äh, olen erityisen tyytyväinen tarkistukseen numero kaksi, joka, joka käsittelee äh, koulutuksen ja, ja koulutuksen tähän Erasmus-ohjelmaan pääsyä ja, ja saavutettavuutta ja saatavuutta. Ja tässä lopussa mm, esitetään, että heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien koulutusmahdollisuuksia otetaan paremmin huomioon ja on nostettu vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja oppimistarpeet esille. Erittäin tärkeä, tärkeä asia, että ennen kaikkea alkuperäiskansat, vähemmistöryhmät ja ryhmittymät ja vammaiset otetaan huomioon siitä, että, että tähän Erasmus-ohjelmaan päästään mukaan. Antes de darle de Ennen kuin annan saman tien puheenvuoron uudestaan Ignatiolle pieni kommentti, ehkäpä minä uskon, että tässä on aika vähän sellaisia toimia Euroopan unionissa, joissa on enemmän yhteisymmärrystä kansalaisten keskuudessa kuin tämä Erasmus-ohjelma juuri. Ja varmasti hyvin harvoissa ohjelmissa osoitetaan niin paljon tällaista humania lämpöä ja solidaarisuutta eri sukupolvien välillä, ja myöskin yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sitä, että todella on olemassa äh, tietty käsite äh, kansalaisuutta, kuten juuri tässä Erasmus-ohjelmassa. Ja äh, tällä tavalla uskon, että meidän pitäisi hyvällä tavalla laajentaa kansainvälistä toimintaamme, jotta vahvistamme näitä strategisia siteitä henkilöiden välille, jotka siis haluavat olla juuri näitä kaikkein strategisimpia siteitä toistensa välillä ja myöskin siteitä muualle maailmaan. Ähm, ei ole niinkään tärkeää varmastikaan, mikä sitten onkaan tämä instrumentti ja äh, miten tämä nyt sitten toteutetaankaan, mutta että nämä tuet äh, Erasmuksen suhteen sitten toteutuvat, jos kysymys on Erasmuksesta tai onpa sitten kysymys tästä NDICIstä, niin joka tapauksessa uskon, että niitä pitää pyrkiä koordinoimaan, jotta voidaan, käyttämään, voidaan käyttää mahdollisimman koordinoidulla tavalla mahdollisimman parhaita välineitä, jotta sitten saadaan nuorten välille lisää tiiviitä suhteita. Ja uskon, että tämä Äh, Erasmus-ohjelma on yksi strateginen äh, ohjelma, jota EU todella tarvitsee ja erityisesti nyt, kun ajatellaan tätä äh, geostrategista tilannetta. Bueno, gracias Rico, estoy totalmente de acuerdo. Niin, kiitos. Olen täysin kanssasi samaa mieltä. La... Voisin puhua Espanjaa. Tämä on Erasmus, minäkin, minäkin oli mahdollisuus osallistua eh, Espanjan, tähän ohjelmaan. Siitä on kymmenen vuotta kyllä, mutta kuitenkin se on yksi asia, joka on tärkeä, joka on syntynyt Euroopan unionin toimista. Ja totta kai, jos voimme sisällyttää lisää ihmisiä myöskin kehittyvistä maista, se olisi tietysti hyvä siinä, että luotaisiin parempi mahdollisuus parempia mahdollisuuksia parempaa tulevaisuutta kaikille näille maille. Tarkistus kaksi. Totta kai me tuemme ajatusta siitä, että sisällytetään myöskin alueet. Ja jos te teette tämän lisätarkistuksena, se voidaan sisällyttää tähän samaan tekstiin. Olemme täysin yhtä mieltä tästä. Ja komissiolle teidän kannaltanne katsottuna – NDICI tulee olemaan ratkaisu, joka tulee sisältämään aivan kaiken. Meillä on hiukan epäilyksiä tämän suhteen, koska näemme rakenteellisia ongelmia NDICIin rakenteessa ja tämä väline se tulee varmaankin toimimaan, niin kuin sanoitte, mutta emme ole vielä aivan varmoja siitä, tuleeko näin käymään. Se sitten nähdään. Gracias. Eh. Kiitos. Ja äh, huomaan, että olet hyvin käyttänyt oleskelusi Galitsiassa hyväksesi. Aiemmin jo todettiin, että aikaa on aika vähän tarkistusten jättämiselle, joka johtuu siitä, että kulttuurivaliokunnassa aikataulu on aika tiukka. Tarkastusten määräaika on siis torstaina 22. päivä marraskuuta kello 10 aamulla ja äänestys toimitetaan sitten Strasburgissa ylimääräisessä kokouksessa joko 10. tai 13. päivä joulukuuta. Ja näin ollen voimme varmasti mennäkin seuraaviin kohtiin esityslistalla vai pitäisikö meidän odottaa hiukan? poquito de espera. Odotamme hiukan. Maria. Maria. Kiitokset. Kiitos kaikilla kielillä. Äh, nyt muistan nimesi. Äh, käykö tämä englanniksi vai et varmaan ehkä tarvitse tulkkausta espanjaksi. Seuraava kohta esityslistalla on komission asetusten tarkistelu. Kysymys on Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja rahoitettavien strategiasuunnitelmien tukea koskevista säännöistä. Ja kysymys on suorista tuista, kun kysymys on näistä strategisista, strategisten suunnitelmien asetuksesta Kysymys on siis suorista tuista, äh, maaseudun kehittämisestä ja alakohtaisista äh, tukiohjelmista. Horisontaalisessa äh, asetuksessa on kysymys rahoituksesta ja muutosasetuksessa kysymys on yhtenäisestä markkinajärjestelystä laatujärjestelmistä ja erityistoimista, kun kysymys on kaikkein syrjäisimmistä alueista ja pienistä Egean meren saarista. Komissio on julkaissut ehdotuksensa ensimmäinen kesäkuuta 2018 ja niissä se kuvailee, kuinka se aikoo uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa 21 vuoden jälkeen. Komission ehdotus monivuotiseksi rahoitusehitykseksi vuosille 2021-2027 pitää sisällään 365 miljardia YMPlle nykyistä hintaa. Ja tämä vastaa noin keskimäärin 28,5 prosenttia EU, äh, EUn talousarviosta vuosille 2021-2027. Ja tästä äh, summasta 265,2 miljardia on tarkoitettu suorin äh, maksuihin, suorin tukiin, 20 miljardia markkinoiden tukitoimiin, ja 78,8 miljardia maaseudun kehittämiseen. Uuden maatalouspolitiikan kautta komissio pyrkii vastaamaan paremmin uuteen taloudelliseen ympäristölliseen haastavaan tilanteeseen ja samalla myöskin tavoitteet sidotaan 10 Junckerin prioriteettiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja myöskin toimeenpano yksinkertaistetaan. Komission tarkoituksena on myöskin siirtyä nykyisestä noudattamislähestymistavasta enemmän tulospohjaiseen lähestymistapaan ja jäsenvaltiot saavat myöskin enemmän sanavaltaa siihen, kuinka tuon yhteisen maatalouspolitiikan haluavat muovata. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 30. toukokuuta 2018 ja tämä tapahtui ennen kuin YMPn ehdotukset virallisesti esiteltiin. Ja tarkoituksena on todella muovata näitä kolmea lainsäädäntöehdotusta, mutta tässä on onnistuttu vain osittain. Ja esittelijämme on Maria Haubu ja annankin hänelle nyt sitten puheenvuoron. Kaikki varmasti tiedättekin, että hän on todella asiantuntija maatalousasioissa Madridin FAON kokouksessa – elintarviketurvasta on käsitelty paljon tärkeitä kysymyksiä viimeisten neljän, viiden vuoden ajan olet voinut todella esitellä tämä, tämän, tätä asiantuntemusta. Ja nyt sinulla on puheenvuoro. Switch Kiitos. Nyt olen kuitenkin alkaa puhua saksaa, joten laittakaapa kuulokkeet korville. Hyvät kollegat, kollega Tarja näkään. Niin, jos teillä on ollut aikaa nyt katsoa tätä lausuntolonnosta, niin olette kenties huomanneet, että siinä ei ole kovinkaan paljon mitään uutta. Tämä kaikki on jossakin aiemminkin kuultu. Ja tosiaankin on niin, että minun lausunnossani on toistettu tunnettuja vastauksia jo vanhaan ongelmaan, nimittäin yhteisen maatalouspolitiikan epäjohdonmukaisuus. Ajattelen sen yhteensopimattomuutta kehitysyhteistyön kanssa. Meidän valiokuntamme tällä vaalikaudella on intensiivisesti käsitellyt tätä aihetta. Muistan, että yhteisen kuulemisemme maatalousvaliokunnan kanssa keväällä ja myöskin tulokset selvityksestä, jonka me valiokuntana annoimme tehtäväksi laatia. Siinä puhuttiin maitopulverin viennin ikävistä vaikutuksista Länsi-Afrikassa myöskin siipikarjan osalta hintojen polkemisesta ja siitä, miten Euroopan agroteollisuus edelleenkin eh, vaikuttaa ilmastoon. Ja sitäkin aiemmin on käsitelty yhteistä maatalouspolitiikkaa hyvin intensiivisesti. Kun aloitin työ tämän lausunnon parissa, silloin etsin ne lausunnot, jotka tämä valiokunta – vuonna 2011, eli siis kun edellisen kerran uudistettiin maatalouspolitiikkaa, hyväksyi. Silloin vuonna 2011 oli esittelijä kansanpuolueesta, joka siis laati lausunnon kehitysyhteistyövaliokunnassa ja hänen lausunnossaan kysymyksessä oli saksalainen kollega kristillisdemokraateista. Hän aloitti sen lauseella, johon luen lauseen. Kehityspolitiikan kannalta katsottuna pitäisi asettaa, ottaa käyttöön aivan toisenlainen yhteinen maatalouspolitiikka kuin se, mitä komissio ehdotuksessaan tekee. Ja tänään oikeastaan voin sanoa, että olen samaa mieltä. Nimittäin lausunto vuodelta 2011, siinä on esitetty lukuisia tärkeitä lausuntoja ja myöskin näillä pyritään heikentämään näitä huonoja vaikutuksia, joita on yhteismaatalouspolitiikalla. Ja näihin ehdotuksiin minä olen nyt omassa lausunnostani uudelleen tarttunut, siis näihin ehdotuksiin vuotta 2011, koska ne ovat edelleenkin ajankohtaisia, aivan päteviä. Ja näin osin minä lausunnossani kuitenkin korostan ilmastopolitiikan kysymyksiä enemmän, nimittäin nyt just viime kesän jälkeen ilmastokysymykset ovat hyvin ajankohtaisia, ja sen lisäksi otan esille poliittiset lausunnot, koska ei riitä se, että me täällä vain otamme esille tiettyjä kauniita tavoitteita joissakin johdantason kappaleissa, vaan meidän pitää todellakin te- tehdä teknisiä tarkistuksia. Nyt kenties olette kysyä minulta, että no nythän on ollut tällainen hyvä lausunto vuonna 2011, ja sehän voi olla työn perustana tälläkin kertaa, mutta eikö se sitten merkitse sitä, että tuollaiset ehdotukset, silloiset ehdotukset ovat jääneet huomiotta. Kyllä näin on. Voin sanoa, että näin on. Maatalousvaliokunta 2000, vuonna 2011 ei tarttunut niihin ehdotuksiin, joita lausunnossa silloin oli. Kuitenkin olen aika luottavainen sen suhteen, että tällä kertaa olimme menestyksekämpiä, että asiat voisivat sujua hiukan eri tavalla. Sillä vuoden 2011 jälkeen on tapahtunut paljon. Vuonna 2015 meillä oli muuttoliikkeeseen liittynyt kriisi ja sitä kautta huomio kehityspolitiikan kysymyksille ja ö, myöskin huomio sille, että puuttuu poliitikkojen johdonmukaisuutta. Se on lisääntynyt sekä tässä talossa että tämän talon ulkopuolella väestön keskuudessa. Ja meidän nykyinen maatalouskomission jäsenemme Hogan itse asetti erityisen työryhmän käsittelemään Afrikkaa, siis myöskin maatalouspolitiikan puolella on syntynyt toisenlaista herkkyyttä ongelmille, joita Afrikassa on. Tämä työryhmä, Task Force, se työstää nyt ehdotuksia, suosituksia myöskin tämänkertaiseen uudistukseen, ja varmastikin se on meidän kannaltamme hyvin mielenkiintoinen. Ja komission tiedonannossa, joka koskee tätä eh, säädösehdotusta, siinä oli oma lukunsa, joka koski kehitystä. Toisin sanoen, lyhyesti sanottuna, meillä on nyt erilainen lähtötilanne kuin vuonna 2011. Meillä on nyt todella erityinen tilanne, jolloin jota pitäisi hyödyntää kehityspolitiikan kannalta. Nyt haluaisin ottaa esille tärkeimmät sisällölliset kysymykset, jotka ovat näissä minun luonnoksissani. Tämä on jo aluksi täällä todettu. Me puhumme kolmesta lausunnosta, koska eh, tämä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta koskeva eh, lakinsäädäntöehdotus koostuu kolmesta eri asetuksesta. Ja tärkein että niissä ovat strategiset suunnitelmat. Tärkein on suun- ehdotus, joka koskee nimenomaan strategisia suunnitelmia. Tuossa asetuksessa määritellään yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, siis se, mitä pyritään saavuttamaan. Siinä määritellään myöskin välineet, se miten tämä tehdään, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Ja sitten on kysymys sektoreista ja siitä, mitä tuotantapoja tullaan viime kädessä tukemaan. Tämä asetus on siksi erittäin tärkeä politiikan johdonmukaisuutta ajatellen myös kehityspolitiikalle. Ja teidän tuellanne minä haluaisin tehdä, seu, ottaa seuraavat kuusi eh, asiaa esille ja muuttaa niitä tai täydentää niitä. Ensinnäkin pitää olla selkeä yksiselitteinen velvoite politiikan johdonmukaisuuteen. Nimittäin tällä hetkellä puuttuu sellainen kohta, joka koskee tavoitteita sieltä ja e, Nämä tärkeimmät löytyvät kohdasta 4, 24 ja 36. E, Toiseksi lyhyt kappale, joka koskee kehitystä, jossa tehdään selväksi, että yhteinen maatalouspolitiikka, meidän, sen täytyy osaltaan edistää e, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja sen täytyy kunnioittaa myöskin kumppanimaiden toiveita. Ja tällä hetkellä kehityspoliittinen ulottuvuus tässä asetuksessa ei ole sellainen, että se olisi todella ymmärrettävissä. Ja tärkeimmät tarkistukset ovat 39, 40 ja 41. Ja sitten kolmanneksi me tarvitsemme järjestelmällistä yhteisen vaikutuksia kehitysyhteistyöhön, koska tällä hetkellä EU vaikka metodisesti olisi mahdollista, se ei kerää mitään tietoja tästä. Tarkistukset 68-67. Neljänneksi meidän täytyy varmistaa, että tuet, tässä ajattelen kaikkia yhdistettyjä maksuja, että nämä eivät aiheuta mitään vahinkoa, koska tällä hetkellä niillä on selkeä kielteinen vaikutus esimerkiksi sokerisektorilla – Meillä on huomenna täällä keskustelu kumppaneiden kanssa AKT-maista, joka koskee tätä aihetta. Ja me tiedämme, että tällainen ongelma on olemassa ja siksi esitän kriteereitä, jotka täytyy täyttää, jos jäsenvaltiot haluavat tällaisia kytkettyjä maksuja maksaa tietyistä tuotteista. Tarkistukset ovat 12, 16, 64 ja 49. 46 49. Ja sitten Tuen lisääminen valkuaiskasveiden kasvatukselle EU:ssa, jotta voidaan vähentää riippuvuutta sojan tuonnista. Tällä hetkellä EU ei pysty valkuaisvolyymia, eh, jota tarvitaan rehuna esimerkiksi eläintenkasvatuksessa itse tuottamaan. Ja se tuo valtaisia määriä soijaa Etelä-Amerikasta, eikä tämä ole mitä tahansa soijaa. Tavallisesti se on geneettisesti muutettua soijaa, Tämä on, ovat monokulttuureita, joita kasvattavat köyhät maataloustyöntekijät ja tämä toiminta tapahtuu erittäin huonoissa olosuhteissa. EU täytyy yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella ottaa vastuu koko maatalouden toimitusketjusta. Kysymys on pelkästään siitä, että haluamme tulla valkuaisen osalta riippumattomiksi. Kysymys on siitä, minkälaisissa olosuhteissa valkuaista tuotetaan, joka viime kädessä päättyy meillä rehuksi ja Tämä, tätä koskeva tarkoitus on numero 50. Ja kuudenneksi me tarvitsemme sen, että lyödään lukkoon vähimmäisvolyymit, vähimmäisympäristönormit. Yhteisen maatalouspolitiikan maksujen niiden osalta täytyisi sitoutua näihin ympäristöehtoihin, jotta voidaan vähentää tulevaisuuden ekologisia ja ilmastollisia vaikutuksia. Tällä hetkellä Euroopan maatalous on varsinainen ilmaston tuhoaja. Se vastaa 11 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä ja jot, kun ja kun kehitysmaita erityisen voimakkaasti koskettaa eh, ilmastokatastrofi, se on asia, jonka me tiedämme tässä valokunnassa erittäin hyvin. Yhteinen maatalouspolitiikka ja politiikan johdon, ja jotta maatalouspolitiikan politiikan johdonmukaisuus otettaisiin vakavasti, ilmastosta täytyy tehdä yksi prioriteetti. Se on erittäin tärkeää. Nimittäin ilmastointia koskeva ilmastoa koskeva raportointikaan sen osalta ei maatalouspolitiikassa pidä ottaa mitään tällaista mukavaa asennetta, vaan me olin tehnyt tarkistuksen 38, 49, 55 ja 57. Nimittäin ilmastonmuutoksen vaikutukset koskevat luonnollisesti myöskin eurooppalaisia viljelijöitä, mutta erityisen voimakkaasti ne koskevat globaalissa, e- globaalissa etelässä, eli maanpallon eteläpuolella asuvia kollegoja. Ja sitten vielä horisontaalisesta asetuksesta. Tämä, minkä mainitsin, koskettaa luonnollisesti myöskin asetusta, joka koskee, ei koske pelkästään asetusta, joka koskee strategisia suunnitelmia, vaan meidän täytyy myöskin horisontaalisessa asetuksessa määritellä asioita täsmällisesti Kysymys on säännöistä koskevat rahoitusta ja siinä on selkeästi täsmällisesti määriteltävä se, mitä halutaan. Kysymys on hallinnoinnista, seurannasta, maatalouspolitiikan uudistuksen puitteissa. Tässä minä ehdotan erinäisiä tarkistuksia, jotka syntyvät niistä, mitkä minä aiemmin mainitsin, niin että menemme tässä samaan suuntaan. Tärkeimmissä tarkistuksissa on kysymys siitä, että laajennetaan järjestelmällistä seurantaa. Kysymys on kuulemisesta, sidosryhmien kuulemisesta kumppanimaissa ja myöskin rahoituksellisista seurauksista jäsenvaltioille, jos ne viime kädessä eivät kunnioita politiikan johdonmukaisuuden periaatteita. Tässä meillä pitää olla tiettyjä välineitä, joita voidaan käyttää. Sitten kolmannesta asetuksesta, viimeisestä asetuksesta, joka on yhteinen markkinajärjestely. Siinä määritellään muun muassa se, minkälaiset interventiot markkinoilla, minkälaiset avut, minkälaiset eh, hätätoimet eh, ovat sallittuja silloin, kun markkinat mahdollisesti eivät toimi. Ja tässä minä olen tarkistuksessani keskittynyt tunnettuun ongelmaan. Meillä on liikatuotantoa Euroopassa, mikä viime kädessä johtaa halpaan vientiin ja tuettuihin maataloustuotteisiin – paras esimerkki tästä on maitopulveri. Meillä on edelleenkin 190 000 tonnia maatalous, maitopulveria varastoissa edellisen kriisin jäljiltä. Sen sijaan, että tuotanto olisi sovitettu vastaamaan markkinoita, tapahtui interventio ja minun tarkistuksissani ehdotan nyt sitten sitä, että otetaan käyttöön ohjelma, jossa on vapaaehtoinen määrien vähentäminen tavoitteena, koska viime kädessä meille Euroopan unina on halvempaa aseita, tuotetaan vähemmän ja, ja tuotetaan niin, että se vastaa markkinoiden tilannetta, kuin että tapahtuu interventio ja sitten tämä myydään polkuhintaan muualle, kun samaan aikaan me sitten Euroopassa, meillä Euroopassa viljelijät tästä voi hyötyä, koska mainon hinta ei todellakaan ole koskaan oikein toipunut ja markkinoiden paino on olemassa. Ja jos ajatellaan sitä, että on olemassa 190 000 tonnia maitopulveria, joka edelleenkin on varastoituna. Joten hyvät kollegat, tässä olivat tärkeimmät kommentit minun tarkistuksista, luonnoksistani kolmeksi, tarkist, kolmeksi lausunnoksi. Odotan ilolla keskustelua ja mielelläni otan huomioon kommentteja, joita tulee. Kiitos. Kiitokset Maria. Ennen kuin jatkamme, haluaisin vielä toivottaa tervetulleeksi herra Mungan, joka on jonkun aikaa ei ole päässyt tänne parlamenttiin. Ja vaikka hän tuleekin aika läheltä, niin kuitenkin tuntuu, tuntuu, hän tulee aika kaukaa, niin tuntuu, että olemme todella läheisiä ja on mukava nähdä hänet jälleen täällä. Ja sitten Hannankin antaa puheenvuoron varjoesittelijä Stefan Kiralille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Berichterstatterin. Kiitos puheenjohtaja Rova näistä herrat. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää näistä luonnoksista. Menneisyydessä yhteismaailmapolitiikan vaikutukset kehitysmaihin eivät aina tulleet huomioon otetuiksi. Sen täällä esittelijä jo mainitsikin. Nyt esillä olevat luonnokset osoittavat, missä kohdin u, yhteisen uudistus, miten sitä voi, on sellainen, että sitä voitaisiin hyödyntää, jotta saataisiin aikaan politiikan johdonmukaisuutta nimenomaan kehitysyhteistyön intressejä ajatellen. Monista asioista olen yhtä mieltä, mutta kysymyksessä, joka, joka liittyy näiden tavoitteiden saavuttamiseen, siitä on olemassa erilaisia näkemyksiä ja varmastikin tulen tekemään tarkistuksia. Minä itse olen elänyt joitakin vuosia Sahel-alueella ja siksi minua erityisesti kiinnosti varajäsenen tehtävä täällä kehitysvalikunnassa. Mutta minusta on kuitenkin tärkeää todeta, että vakiintunut lähestymistapa, joka liittyy siihen, että käytetään talousyhteistyötä välineenä kehityspolitiikassa, on asia, jonka pitäisi näkyä myöskin yhteisessä maatalouspolitiikassa ja siksi sopimuksissa esitetty tehtävä pitää ottaa vakavasti, eli kaikkien maiden integraatiota maailman talouteen. Ja tämä merkitsee, että poistetaan kaupan esteitä, ajatellen myöskin vuorovaikutusta maatalouspolitiikan ja kehityspolitiikan välillä. Tämä taloudellinen vaihto, siitä pitäisi tehdä sellaista, että sitä on hyötyä meille kaikille, mutta ennen kaikkea niin, se pitäisi muokata niin, että siitä hyötyvät kehitysmaat. Ottaen huomioon yhteisen vastuumme, ajatellen sitä, että pyritään poistamaan köyhyyttä ja toiseksi säilyttämään ja parantamaan ympäristön laatu ja kolmanneksi, että pyritään kestävällä tavalla käyttämään maanlaajuisia resursseja. Meidän pitäisi löytää tie, jolla tämä, pidämme yllä tätä tällaista perussuuntamme, joka on vapauteen perustava, ja tämä koskee sekä EUta että EUn ulkopuolista aluetta, samoin kuin myöskin tuottajia ja kuluttajia. Minulla on sellainen vaikutelma, että jotkin ehdotukset, jotka ovat näissä luonnoksissa, eivät ole soveliaita tällaisen vapauden, vapauteen perustuvan suunnan huomioon ottamiseksi, mutta olisi mahdollisuus kuitenkin saada aikaan houkuttimia yrityksille niin, että saataisiin sellaista kumppanuutta, joka edistäisi kestävyyttä kehitysmaissa. Nämä asetukset, joita liittyvät yksityiseen maatalouspolitiikkaan, se, että niiden vaikutus kehitysmaihin on asia, joka on otettu riittävästi huomioon, sitä vastaan on olemassa tämä kommentti, joka koskee nimenomaan näitä kielteisiä vaikutuksia tällä kehitysvalikunnassa. Pitäisi saada pyrkiä siihen, että saadaan aika mahdollisimman laaja yksimielisyys, niin että voidaan lähettää voimakas viesti, koska vain sillä tavoin me voimme olettaa, että meidän lausuntomme otetaan asianmukaisesti huomioon ja että lainsäädännölliset ponnistukset myöskin johtavat hedelmälliseen tulokseen. Odotan mielenkiinnolla rakentavaa yhteistyötä esittelijän kanssa, mutta myöskin kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja kaikkien valikunnan jäsenten kanssa. Meidän pitäisi löytää oikea tasapaino maataloutemme suojelemisen, kilpailukyvyn säilyttämisen ja myöskin kansainvälisten velvoitteidemme kunnioittamisen välillä nimenomaan kehityspolitiikan alueella. Kiitän teitä. Kiitos. Maria. Mirja, Mirja. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun suomeksi. Kiitoksia esittelijälle omista mielipiteistä ja, ja esityks, esityksistä, joita, joita tähän tullaan, tullaan pohjaksi esittämään. Olen useammasta samaa mieltä kuin eri mieltä mutta, mutta nostan kolme aihealuetta esille, joita haluaisin tässä nyt aluksi kommentoida. Olen samaa mieltä siitä, että kestävä kehitys on, on se yksi, yksi suurimmista prioriteeteista, joka pitäisi näkyä paremmin yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja kun se kytkeytyy myöskin kehityspolitiikkaan, niin olemme monta kertaa sellaisilla alueilla, jossa joissa maaperä tai, tai tuotantotavat ovat erityisen tar- tarkassa syynissä, kun pitää miettiä, mitkä keinot ovat parhaimmat tuottamaan, ää, tuottamaan satoa, ja, mutta toisaalta myöskin niin, että, maaperää ja, ja sitä, sitä, luontoa ei täysin turmella tai, tai, tai tuota noin, niin heikennetä. Kestävä kehitys on, on yksi pääaiheita, joka on syytä varmasti nostaa meidän oman, oman lausuntomme keskiöön. Sitten toiseksi olen sitä mieltä, että on varmistettava, että tuet menevät, menevät oikeaan osoitteeseen ja oikeaan paikkaan. Tämä on varmaan ikuisuuskysymys, kun keskustelemme maataloustukien oikeellisuudesta tai siihen, että mihin sitä käytetään. Mutta jos taas katsomme kehitysvaliokunnan näkövinkkelistä ja silmälasien läpi, niin, niin on varmistettava, että erityisesti siihen paikalliseen tuotantoon ja olosuhteiden parantamiseen me voisimme käyttää, käyttää maataloustukia tulevaisuudessa entistä paremmin. Sitten kolmanneksi minulla on kysymys esittelijälle siitä, että mainitsitte ihan lopussa, että Euroopassa ja voisin sanoa muuallakin päin maapalloa on liikatuotantoa elintarvikkeissa ja elin, elin tuota, maataloustuotteissa. Ja otitte esille maitopulverin, mutta ratkaisuksi esitetti, esititte vapaaehtoista vähentämistä. Mitä se tarkoittaa? Onko siinäkin joku rahallinen kannuste – tai kannustin vai mikä, mikä se olisi? Se jäi minulle epäselväksi ja toivoisin siihen vastauksen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisiko vielä joku käyttää puheenvuoron? Komissio. Es usted el señor Mijael Michael Nia, niinkö? Olkaa hyvä. Uh, good evening. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluan kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta ja mielenkiintoisesta kesku- keskustelusta tässä viime hetkien aikana. Haluaisin esittää muutaman kommentin tarkistusluonnoksista, jotka ovat mukana tässä lausunnossa. Ennen tätä kuitenkin Aivan lyhyesti muistuttaisin mieleen uudistuksen tavoitteet ja mihin me tällä pyrimme. Lähtisin liikkeelle seikasta, jonka myös varapuheenjohtaja nosti esille, eli kestävyys on koko uudistusprosessin keskiössä. Kun tämä ehdotus tehtiin kesäkuussa, niin eihän tämä silloin käynnistynyt, vaan jo vuonna 2016 ja 2017 järjestimme laajan kuulemisen, komissio antoi tiedonannon ja aivan eksplisiittisesti viittasimme kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tarpeeseen parantaa ympäristötuloksia maatalouspolitiikassa yleisemmin. Mukaan luettuna tietysti ilmastonmuutosvaikutukset ja Pariisin sopimussitoumukset. Olemme esittäneet, ottaneet käyttöön, välineitä, joissa tämä näkyy. Ja se, miten ehdotamme, että politiikkaa jatkossa suunniteltaisiin, niin ikään on katettu. Ensimmäistä kertaa olemme loitontuneet niin sanotusta sääntöjen noudattamisjärjestelmästä niin, että me määrittelemme yksityiskohtaisesti, mitä politiikalla äh, saavutetaan. Ja ensimmäistä kertaa siis uudistusehdotuksessa meillä on yhdeksän aivan täsmällistä tavoitetta. Jäsenvaltiot saavat tässä joustavuutta, liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa huomioon paikalliset, alueelliset, kansalliset tarpeet entistä paremmin. Aiemmissa uudistuksissa on EUn 28 tai 7 jäsenvaltion kesken ymmärrettävää, että sama ratkaisu ei sovi kaikille. Jäsenvaltioiden on voitava vaikuttaa siihen, mitä ne tekevät kentällä, ottaen huomioon erityistarpeet ja erityispiirteet. Yhdeksästä tavoitteesta kolme liittyy ilmastonmuutokseen ja ympäristön suojelun aivan erityisesti. Olemme tarjonneet kirjon erilaisia välineitä jäsenvaltioille, eli miten näihin tavoitteisiin sitten päästäisiin. Meillä on uutta ehdollisuutta. Haluamme ottaa opiksi viherryttämisjärjestelmästä ja ensimmäisessä pilarissa eh, pakollista järjestelyä rahoitetaan ja sitten vapaaehtoisessa järjestelyssä rahat on korvamerkitty. Tärkeää on se, että meillä on tässä horisontaalinen lauseke, joka on mukana asetuksissa. Ja todetaan, että kun jäsenvaltiot kääntyvät meidän puoleemme, esittelevät suunnitelmiansa tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden on osoitettava meille, että kaiken kaikkiaan – kunnianhimon taso on korkeammalla, kun ajatellaan ympäristön suojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja niin edelleen. Eli tällä tavalla haluamme, että jäsenvaltiot pääsisivät todella tuloksiin ja käyttäisivät EUn varoja hyvään tarkoitukseen. Ja tässä on nähtävissä muutos. On kolme seikkaa, jotka hyvin laajalti vastaavat äh, sitä, mihin pyritte tarkistuksillanne. Nyt olemme aika jo lähellä toinen toisiamme, kun ajatellaan näitä tavoitteita. Ensinnäkin meillä on siis tämä välinekirjo, joka on mukana asetuksessa. Meillä on myös liite 11. Sieltä löytyvät ne EUn välineet, joita jäsenvaltiot voivat käyttää ja jotka on otettava huomioon näissä uudistuksissa. Tämä ensimmäisenä seikkana ja sitten mukana on myös elementtejä, jotka vastaavat myös muita huomioita, eli markkinasuuntautuneisuus yhteisessä maatalouspolitiikassa. Olen ymmärtänyt, että varjoesittelijä on nostanut esille nimenomaan, että tätä suuntausta tulisi jatkaa. Markkinasuuntautuneisuus irrottautuneisuus on hyvä EUlle ja tämän lisäksi myös viennille ja myös tuonnille. Meillä on vapaat markkinat, jotka on paremmin suunniteltu täyttämään niiden tarpeet, jotka todella tarvitsevat elintarvikkeita ja ruokaa. Jos sitten lainsäätäjä sanoo viimeistä euroa myöten, missä kukakin mitäkin tuottaa, niin se ei ole paras ratkaisu. Mehän olemme jo kiintiöt maidosta ja sokerista poistaneet. Meillä on vielä viinikiintiö jäljellä Uskomme, että tämä markkinasuuntautuneisuus tulisi säilyttää. Emme näe mitään perustelua, vakuuttavaa taloudellista analyysiä sille, miksi pitäisi palata kiintiöjärjestelmään. Ja sitten aivan erityisesti viittasitte äh, tuotantoon sidottuun tukeen. Tuotantoon sidottu tuki voi toki olla vääristävä tekijä. Tästä olemme varmasti samaa mieltä, mutta meidän ehdotuksessamme otetaan huomioon tämä vaikutus, mahdollinen vaikutus niin, että on esitetty tietyt rajat tälle tuelle. Meillä on niin sanottu positiivilista niistä perusteista, joiden kautta tuotantoon sidottua tukea voidaan myöntää. Jäsenvaltiot huomioivat myös kriisisektorit, ottaen huomioon todellisuuden kentällä. Sitten meillä on tämä EUn turvalauseke, esimerkiksi 10 prosentin raja, joka voidaan käyttää tähän tukeen. Kun jäsenvaltiot sitten kääntyvät puoleemme, esittelevät strategisia suunnitelmia, niin luonnollisesti perehdymme näihin ehdotuksiin ja esitämme myös tarvittaessa kysymyksiä, jos meillä on epäilyksiä siitä, onko kaikki todella tarpeen tuotannon varmistamiseksi. Ja sitten vielä näistä malkuaisaine kasveista, proteiinikasveista. Komissiollahan on tukiohjelma tällä alalla, joka esitellään lähiviikkojen aikana ja siinä jo esitellään niitä välineitä, joita EUlla on käytössään ja joilla pyritään varmistamaan, että tämä ala säilyy EUssa tarkoitus on varmistaa myös, että meillä voi olla tämä 10 prosentin lisätuki, tuotantoon sidottu valkuaiskasvi lisätuki käytössämme. Ehdotuksessa on siis monia seikkoja, jotka vastaavat juuri niihin tavoitteisiin, joita tekin haluatte saavuttaa. Sitten tämän talon muut valiokunnat pohtivat, miten kaikki tämä sisällytetään lopulliseen mietintöön. Ja siltä pohjalta olemme sitten valmiita tekemään kanssanne rakentavassa hengessä yhteistyötä, kunhan päästään sitten lainsäätäjien kesken kolmikantavaiheeseen. Kiitos. Gracias, eh, Maria. Kiitokset. Maria, sinulla on puheenvuoro. Ja herzlichen... Kiitos. Komission osalta esitettiin hyvin paljon perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän uudistukseen. Näistä ei ole tarvita käydä keskustelua. Täällä ne, ne tästä, koska varmastikin tästä vielä keskustellaan maatalousvaliokunnassa, silloin kun on kysymys tästä perustavanlaatuista suunnasta. Mutta otitte esille kestävyyden. Kestävyyden pitää olla keskipisteessä ja tässä olemme hyvin lähellä toisiamme. Me kaikki tiedämme, että meidän täytyy tulevaisuudessa toimia huomattavasti kestävämmin, ja minunkin aikomukseni on näillä tarkistuksilla huolehtia siitä, että kestävyys ei pelkästään kauniiksi sanaksi, vaan että sille löytyy todella perustaa, ja olen valmis harjoittamaan teidän kanssa rakentavaa yhteistyötä. Tässä intressimme ovat hyvin samankaltaisia. Ja tässä yhteydessä minä vielä kerran voisin tämän ottaa voimakkaammin esille tarkistuksena, eli sitten nämä tuotantosidonnaiset tuet, kun niistä puhuin, minä olen iloinen siitä, että niitä rajoitetaan 10 prosenttiin, että tiettyjä ehtoja asetetaan tuotantosidonnaisille tuille. Uskon, että siinäkin voidaan saada lisää vahvistusta tälle. Tämä on minun aikomukseni, jotta etenkin jos tämä tunnistuneet tuet eivät ole sellaisia, ne olisivat markkinoilta vahingossa, on kysymys alueista, jos, aloista, joilla ei ole liikatuotantoa, jos on kysymys ympäristöön liittyvistä toimenpiteistä, silloin voidaan toimia hyvin käyttää niitä, mutta se, että nyt jos vaan sanotaan, että tehdään maidolle tai lihalle tuotantosellaisia tukea, niin jos halutaan tukea tämän tiettyä alaa, siinä oli kovinkaan paljon järkeä, koska se on ollut hyvinkin vahingollista ajatellen menneisyyttä ja uskoakseni tässä varmastikin pääsemme helposti yksimielisyyteen. Sitten sitten tähän kysymykseen ja miten halutaan sitä vähentää. Meillä maitokriisi syntyi siitä, että poistettiin kiintiöt, ja minä en halua takaisin tähän vanhaan kiintiöjärjestelmään. Haluan vakuuttaa sen, koska se olisi tietynlaisen fantasian perässä juoksemista. Sitä ei voida kylläkään tehdä. Ja, ja kiintiöt sellaisena kuin ne olivat, kaikki eivät ole niistä kovinkaan iloisia. Ei, siitä ole kysymys. Mutta olemme nähneet maitokriisin osalta, että kun kriisi oli kestänyt vuosi, kun oli ollut yksi vuosi, jolloin viljelijät kärsivät valtavia tappioita. Ja ajatellaanpa lukuina tätä. Kun Saksassa, nyt mainitsen luvut Saksan osalta, kun menetään 10 senttiä litraa kohti. Ja vuonna 2015-2016 oli jo tuolla huono vuosi, Silloin menetettiin keskimäärin 15 senttiä. 10 sentin menetys on 3,2 miljardista eurosta kysymys. Siis sellaisesta sum- summasta, joka ei päädy saksalaisille maidon tuottajille. Nämä tappio, joka koskee koko maataloutta, koska eivät ne tuottajat vie näitä rahoja minnekään Keimensaarelle, vaan tuottavat tätä. Tämä rahat eivät olleet sitten maatalouden käytettävissä. Tämä oli valtaisa tappio. Ja kun vuosi oli käyty intensiivisiä keskusteluja maatalousvaliokunnassa ja jäsenvaltioissa, päädyttiin yhteiseen markkinajärjestelyyn, esitettiin, laatiin ohjelma, jonka kautta ne viljelijät, jotka vapaaehtoisesti luopuvat toiminnasta tai vähentävät sitä, he saavat tähän tukea. Ja me olemme, meillä on tällainen seurantakeskus maitoa varten. Tuossa seurantapaikassa siellä seurataan markkinatilannetta ja jos me rakennamme sellaisen mekanismin, jossa näemme, että, että hinta putoaa tietyn markkinalapuolelle, silloin soivat ensimmäiset hälytyskellot ja silloin sanotaan, että se, joka vähentää tuotantoa, saa houkuttimen sitä varten. Ja sitten jos markkinat taas elpyvät, voidaan vapauttaa taas tuotantoa miksi ei pitäisi tuottaa silloin, jos markkinat ovat olemassa, mutta miksi pitää tuottaa silloin, jos markkinoita ei ole ja hintaa painetaan alaspäin. Ja juuri tänä aikana meillä ovat kaikkein suurimmat ö, vientiluvut. Me olemme tuottaneet markkinoille, jota ei ollut olemassa maailmanlaajuisesti. Ja nyt meillä on sitten tuosta 90 000 tonnia, jos oikein muistan – Ehkä sitä on myyty muutama tonni sitten, kun viimeksi nämä luvut kuulin. Siis nämä vaikuttavat myöskin markkinoihin ja maksavat meille. Siinä oli mitään järkeä. Yhteisessä markkinajärjestelyssä on välineet tätä varten. Meidän ei tarvitse luoda erikseen niitä välineitä, niitä vain, niitä vain pitää ryhtyä käyttämään. Ja jotta ei ensin vuoden ajan vain käydä keskustelua asioita, minusta voitaisiin päästä asiassa mullakin tavalla pitemmälle. Nämä ovat siis konkreettisia ehdotuksia, tämä ei ole mitään mielikuvituksellista. Siis siellä, et, missä on liikatuotantoa, siellä pitäisi sopeuttaa tuotanto eurooppalaisiin markkinoihin. Meillä on olemassa välineet siihen, ei tarvita joka kerta poliittista päätöstä asiasta. Se voitaisiin tehdä automaattiseksi. Maidon osalta meillä on olemassa markkinoinnin seurantakeskus. Tämä ei ole siis mitään sellaista, missä vaadittaisiin paljon mielikuvitusta. Tämä on todellakin jotakin, mikä jo on olemassa ja meidän pitäisi vain saada se toteutettavaksi. Haluan kiittää ajatuksista, joita tähän mennessä on esitetty. Tietysti mielenkiinnolla odotetaan tarkistuksia ja luonnollisesti minä pyrin siihen, että yhdessä toimimme rakentavasti niin, että olennaisia asioita kehityspolitiikan kannalta saadaan sitten vietyä lävitse myös maatalousvaliokunnassa. Kiitos. Gracias, eh, Kiitos Maria. Tarkistusten määrä aika on 5. joulukuuta kello 12 keskipäivällä ja äänestys pidetään sitten kokouksessa 21.22. päivä äh, tammikuuta 2019. Ja huomenna sitten aamulla äänestämme 20. Äh, päivä. Äh, se on hyvin tärkeä päivä itse asiassa espanjalaiselle, joka on minun ikäpolveani ja joka, jolle demokratia on kallis.